anche un martello nuovo. Martello. Dear colleagues. collegat. Meeting of a new year and uh, I have to me voimme aloittaa nyt ensimmäisen uuden vuoden kokouksen ja haluan sanoa hyvää uutta vuotta kaikille kollegoille. Ja toivotan hyvää työtä vuodelle 2016. Kaikkea hyvää kaikille kollegoille ja nyt voimme sitten aloittaa työmme, koska meillä on hyvin paljon työtä. Ensimmäinen kohta on esityslistan hyväksyminen. Meillä on pieni muutos esityslistan luonnokseen. Se liittyy koordinaattorien suosituksiin eilisestä kokouksesta. Ne ovat nyt olemassa ja ne voidaan hyväksyä. Jos mitään vastustusta ei ilmene, niin sitten esityslistaluonnos voidaan hyväksyä tällä muutoksella. Sitten esityslistan kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. Meillä on pieni muutos sihteeristössämme ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi Aliet Karen, joka on liittynyt Envin sihteeristöön ensimmäinen tammikuuta. Kiitoksia. On mukava, että aloitat työsi kanssamme ja hyvää työtä. Meillä on tänä päivänä 22 kieltä ja kuten yleensä tämä kokous lähetetään suoratoistona verkossa. Kohta kolme puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden 22. joulukuuta 2015 pitämässä kokouksessa antamista suosituksista. Nämä pöytäkirjat on teille lähetetty sähköisesti. Jos vastustusta ei ilmene, niitä voidaan pitää hyväksyttynä. Ja kohta neljä. On sanottava, että jos kokouksen loppuun mennessä ei ilmene vastustusta, niin 15.16. heinäkuuta kokouksen pöytäkirja on hyväksytty. Ja nyt voimme mennä äänestykseen ja voimme aloittaa sillä, että Sanomme, että olemme saaneet pyynnön vihreiltä nimenhuutoäänestyksestä, mutta meidän on pyydet, kysyttävä, tukevatko kollegat tätä nimenhuutoäänestyspyyntöä näistä kolmesta, näille kolmelle äänestykselle, siis sähköinen äänestys. Eli äänestämme sähköisesti. Teidän äänestävä kyllä, jos haluatte nimenhuutoäänestyksen. Teidän äänestävä ei, jos ette halua nimenhuutoäänestystä. Everybody had voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Kyllä, äänestys päättyy. Hyvä. Äänestämme sähköisesti. Niin, esittelijä halusi puheenvuoron. Ei, vaan edustaja Schaldemose. Kiitos. Halusin sanoa vähän tästä äänestyksestä ja näistä kolmesta vasta-argumentista ja näihin oikeusjuttuihin me näemme selvästä, että sosiaalidemokraattinen ryhmä tukee. Ei näitä kahta ensimmäistä, mutta me tukemme tätä kolmasta ja kolmatta, ja, joka koskee tätä lastenruokaa kyllä tai ei. Me tuomme tätä vastalausetta, sillä meistä on tärkeää lähettää selkeä signaali EFSAlle ja komissiolle, että tämän ruoan sisältö vaatimukset pitää muuttaa, erityisesti rajan lisätylle sokerille. On tärkeää siis, että tuomme tätä kolmatta. Thank you very much. We can... Kiitoksia. Voimme äänestää sähköisesti ensimmäisestä äh, vastalauseesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten voimme äänestää toisesta vastalauseesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy, hylätty. Ja sitten kolmas vastalause. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt voimme keskeyttää istunnon kahdeksi minuutiksi. Ministeri on nimittäin saapumassa ja sitten kahden minuutin kuluttua aloitamme kokouksemme. Dear colleagues. Hyvät kollegat, meillä on luonamme ympäristöministeri Sharon Dixma Alankomaista ja me aloitamme tänään kuulemalla kahta ministeriä, jotka esittelevät neuvoston puheenjohtajavaltion ohjelman ja kuten yleensä meillä on tällainen tavallinen formaatti tässä kokouksessa, eli että meillä on ensin esitys, joka tulee ministeriltä ja sitten meillä on kaksi puhujakierrosta. Puhujat voivat esittää kysymyksiä. Ensimmäinen siellä kierroksella kysymyksen saavat esittää koordinaattorit ja poliittisten ryhmien edustajat ja toisella kierroksella kaikki äh, halukkaat edustajat. Nyt annamme äh, ensin puheenvuoron ministerille ja kiitämme häntä siitä, että hän on täällä esittelemässä puheenjohtajuuskauden prioriteetteja. Teillä on puheenvuoro. Mr. Chairman. Se puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, on ilo saada tilaisuus keskustella kanssanne valiokunnassa tänään mielipiteitä vaihtaen sitten myöhemmässä vaiheessa. odottaa. mielenkiinnolla yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa puheenjohtajakaudellamme. Yhteistyö on olennaista ja sanoisin, että se jopa määrittelee onnistuneen puheenjohtajakauden. Ennen kuin jatkan, haluaisin kertoa teille, kuinka olemme jakaneet vastuun aiheista, joista tänään puhumme minä tulen käsittelemään ympäristöasioita, ilmastoa, luonnonsuojelukysymyksiä. Kollegani terveys, hyvinvointi, urheiluministeri Edith Schippers johtaa keskustelua aiheena kansanterveys, elintarviketurvallisuus ja tähän liittyvät kysymykset kuten GMO ja eläinlääkkeet. Tänään puhun ensimmäisenä ministerinä puheenjohtajuuskaudella Slovakian ja Maltan kanssa ja meidän yhteistyömme on toiminut hienosti. Minun mielestäni tämä valiokunta on yksi tärkeimmistä Euroopan parlamentissa. Ympäristö, kansanterveys, elintarviketurvallisuus ovat aiheita, jotka syvällisesti vaikuttavat terveyteen, turvallisuuteen ja kansalaisten tulevaisuuteen. Teidän tekemänne työ on ratkaisevan tärkeää. Olen iloinen nähdessäni, että niin monet maanmiehistäni nä- jakavat näkemykseni vuoden 2014 vaalien jälkeen. Tämä valiokunta osoittautui kaikkein suosituimmaksi Hollannin meppien keskuudessa. Euroopan edessä on valtaisia haasteita, kuten maahanmuutto ja kansainvälinen terrorismi. Nä- Tämä on sellaista aikaa Euroopalle, että pitää osoittaa, että keskitymme enemmän arvoihin, jotka yhdistävät meitä ja vähemmän näihin erimielisyyksiin. Eurooppalainen hanke on ilman tulevaisuutta, elleivät kansalaiset ole siinä mukana. Tai kuten Winston Churchill kerran sanoi, Eurooppa on henkinen rakennelma tai käsitteistö, mutta jos ihmiset eivät enää näe tätä mielessään, sil, eivätkä tunne sen merkitystä sydämissään, hanke kuolee. Meidän täytyy pysyä sitoutuneena unionin, joka yhdistää, aktivoi ja suojelee kansalaisia. Unioni, joka keskittyy olennaisiin kysymyksiin ja sellainen unioni, joka myös elää ihmisten mielissä. Tänään haluaisin keskittyä neljään aiheeseen, ilmastoon, kiertotalouteen, parempaan sääntelyyn ja kestävään liikkuvuuteen. Jälkeenpäin tulen käymään tarkemmin kysymyksiä läpi, joilla on merkitystä meidän puheenjohtajakaudellamme. Me tulemme neuvottelemaan Euroopan parlamentin kanssa niistä joistakin. Alankomaat olivat puheenjohtajavaltiona 11 vuotta sitten viimeksi. Minun mielestäni silloin kestävyys ei saanut huomiota, jonka se ansaitsi, mutta sen jälkeen paljon on muuttunut. Euroopan kansalaiset ovat aloittelemassa kestäviä hankkeita, yrityksiä, yritykset ryhtyvät toimiin ja vetovat politiikkoihin, jotta he seuraisivat esimerkkiä. Vihreät aloitteet Vihreät aloitteita syntyy ihan kaikkialla. Enemmän kuin koskaan me ymmärrämme, että kestävä eläminen ja yrittäjyys ovat ratkaisevan tärkeitä tulevaisuuden kannalta planeetassa, planeetalla. Ja lopultakin voitte ehkä ajatella. Ajatus taloudesta ja ekologiasta – etteivät ne sopisi yhteen. Tämä vanhennutta ajattelua kutsun tätä vanhan koulun taloustieteeksi. Vahva Euroopan talous on vihreää taloutta. Olen tästä vakuuttunut. Ja monet maat, kaupungit, yritykset, yksilöt ovat aivan samaa mieltä. Minä haluan tehdä yhteistyötä aktiivisesti kanssa, että rakennetaan turvallista, tervettä, kestävää eurooppalaista tulevaisuutta. Sitten ensimmäistä aiheesta ilmastonmuutoksesta. Minä olen optimistinen ja kerronkin teille minkä takia. On yhä enemmän tietoisuutta siitä, kuinka kiireesti meidän todellakin täytyy ryhtyä toimintaan. Historiallinen ilmastosopimus, joka solmittiin Pariisissa, on tästä viimeisin esimerkki. Pariisin sopimus on tärkeä lähtökohta Alankomaiden puheenjohtajakaudelle. 12. joulukuuta 2015 oli vihreän historian käännekohta. Monet teistä olitte läsnä ja se oli loistava saavutus. Ensimmäistä kertaa historiassa juristisitova ilmastosopimus saatiin aikaan ja siinä on mukana panoksia kaikilta kansakunnilta. Vaikkakin jotkut EU-tavoitteista eivät menetkään läpi, minä uskon, että sopimus on sekä tasapainoinen että kunnianhimoinen, joten ei varmaankaan yllätä teitä, että olen aidosti ylpeä tuloksesta. EUn harkittu osallistuminen todellakin myötävaikutti tähän tulokseen ja samoin myös Ranskan erinomainen puheenjohtajuus COP21-konferenssissa. Mutta suurin haaste alkaa nyt. Meidän täytyy tehdä työstä yksityiskohtia sopimuksesta ja tehdä tarmokkaasti työtä, jotta niitä voidaan täytäntöön panna. Pariisi ei ollut mikään prosessin loppupiste. Se oli uusi alku. Joulukuussa Eurooppa-neuvosto kutsui pekehutti komissiota tekemään työtä yhdessä neuvoston kanssa, jota laadittaisiin arviointi COP21 tuloksista ennen Eurooppa-neuvoston kokousta maaliskuussa. Minä haluan, että ympäristöneuvosto kokoontuu maaliskuussa keskustelemaan seurantatoimista. Tämän keskustelun tulos tulee myötävaikuttamaan Eurooppa-neuvoston kokoukseen. Minä haluaisin myös ottaa esityslistalle päästökauppajärjestelmän muutoksen kesäkuussa ehkä mielellään myös muiden ehdotusten kanssa kuin ETS-ehdotukset, ja toivottavasti näitä ehdotuksia tuleekin meidän puheenjohtajakaudellamme. Toinen aihe, jota haluaisin käsitellä, on kiertotalous. Euroopan komission kiertotalouspaketti on huomattavan tärkeä kysymys Me Kiitän komissiota sen paketin esittelystä, joka tapahtui joulukuussa. Olen vaikuttunut sen laajasta alasta ja kattavasta lähestymistavasta. Kiertotaloudessa lisäarvoa luodaan käyttämällä materiaaleja älykkäästi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytetään raaka-aineita ja energialähteitä vastuullisesti. Ei ole enää jätettä. Ta- kiertotalous tarjoaa uusia markkinoita, työpaikkoja, uutta taloudellista kasvua. Puheenjohtajana aion tarmokkaasti alkaa toteuttaa komission kunnianhimoisia ehdotuksia käytännössä. Kuten te tiedätte, paketissa on kaksi osaa. Ensimmäinen osa toimintasuunnitelma kiertotaloudelle. Siitä keskustellaan sekä ympäristöneuvostossa että muissa neuvostoissa. Me tulemme muotoilemaan neuvoston vastineen puheenjohtajakaudellamme perustuen näihin keskusteluihin. Me yritämme antaa tälle toiselle osuudelle äh, jätelainsäädännön uudistamiselle nopean alun niin, että se voidaan viedä, asia voidaan viedä loppuun mahdollisimman nopeasti parlamentin kanssa. I have to say from my point of... Ja omalta osaltani haluaisin onnitella edustaja Bonafeta siitä, että hänet on nimitetty <clears throat> esittelijäksi tässä asiassa. Kolmas aiheeni on parempi lainsäädäntö. Euroopan lainsäädäntö on erittäin tärkeää kansallisille ja ylikansallisille kysymyksille, kuten ympäristölle. Lainsäädännön tulisi suojella ympäristöä mahdollisimman tehokkaasti. Jotta tämä voidaan saavuttaa, sen täytyy olla modernia, johdonmukaista ja helposti ja tehokkaasti täytäntöön pantavaa. Minä olen vakuuttunut siitä, että neuvostolla ja parlamentilla on tässä yhteinen tavoite. Lankomaat ja monet muut jäsenvaltiot tukevat tätä Make it Work-aloitetta. Tehkää se toimivaksi. Tavoitteena on tehdä ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta tehokkaampaa. Meillä ei ole mitään aikomusta puuttua niihin tavoitteisiin, joita olemme itsellemme asettaneet. Päinvastoin tarkoituksena on parantaa täytäntöönpanoa niin, että nuo tavoitteet voidaan saavuttaa. Puheenjohtaja valtiona Alankomaat aikoo järjestää keskustelun tästä aloitteesta kesäkuun ympäristöneuvostossa. Tämän keskustelun aiheena tulee olemaan parempien tulosten saaminen ympäristölle. Yhdessä muiden jäsenvaltioiden kanssa haluan pohtia mahdollisia parannuksia, jotka hyödyttävät ympäristöä niin, että voidaan vähentää liiallista byrokratiaa. Ja lopuksi haluaisin sanoa muutaman sanan epävirallisesta ympäristö- ja liikenneministerien kokouksesta, joka järjestetään Amsterdamissa 14. ja 15. huhtikuuta. Sen keskeinen aihe tulee olemaan älykkäät ja vihreät ratkaisut liikkuvuutta varten meidän kaupunkiemme elinkelpoisuus on vaarassa. Me tarvitsemme älykkäitä, innovatiivisia ratkaisuja, joilla voimme saavuttaa tärkeitä tavoitteita, kuten parempaa ilmanlaatua. Ympäristöministerit tulevat keskittymään erityisesti innovaatioihin ajoneuvoissa ja polttoainelähteisiin, joita tarvitaan, jotta voidaan vähentää hiilidioksidia ja muita päästöjä. Hyvät naiset ja herrat, tietenkin Alankomaat aikoo myös helpottaa edistystä kysymyksissä, jotka ovat jo käsiteltävinä. Esimerkiksi toivomme, että saadaan päätökseen neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa liikkuvat työkonedirektiivistä ja aiomme myöskin keskittyä kansallisia päästörajoja koskevan direktiivin eh, neuvotteluihin. Tämä direktiivi on erittäin tärkeä väline ilmanlaadun parantamiseksi. Kiitos Luxemburgin puheenjohtajuuskauden kovan työn jäsenvaltiot pääsivät yhteiseen lähestymistapaan ympäristöneuvostossa joulukuussa. Minä haluaisin aloittaa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa tältä pohjalta mahdollisimman pian. Minun tavoitteeni on saavuttaa kunnianhimoinen ja toimiva ratkaisu parlamentin kanssa Alankomaiden puheenjohtajuuskauden aikana. Eräs toinen tärkeä kysymys ilmanlaadun alalla on Euro 5 6 asetus viimeisin päästöskandaali osoittaa, että EU-lainsäädäntöä voidaan parantaa sekä mitä tulee standardien määrittelemiseen että niiden noudattamiseen. Puheenjohtajavaltiona olemme valmiita tekemään yhteistyötä kanssanne tässä haasteessa ja pääsemään eteenpäin. Minä odotan kovasti toimivuustarkastuksen tuloksia, kun on kyse lintu- ja luontotyyppidirektiivissä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Euroopan 2020 luonnon monimuotoisuusstrategian tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan, jos pääsemme eteenpäin näiden direktiivien täytäntöönpanossa ja muissa kohdissa, joita strategiassa on esitelty. Muiden luonnonsuojelutavoitteiden mukaanottaminen vahvistaa toimintaamme. Haluan myös luoda uusia älykkäitä yhteyksiä e, ekologian ja talouden välillä ja lisätä yhteiskunnallista osallistumista. Alankomaat ei odota, että mitään päätöksiä tästä toimivuustarkastuksesta tehdään puheenjohtajakaudemme aikana. Meidän tavoitteenamme on katsoa, miten voitaisiin optimoida EUn luonnonsuojelulainsäädännön täytäntöönpanoa ilman, että kyseenalaistetaan EUn luonnonsuojelutavoitteita. Alankomaat aikoo järjestää konferenssin tästä aiheesta. Alankomaat toivottaa tervetulleeksi komission aikomuksen esitellä EUn toimintasuunnitelma joka käsittelee luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvaa kauppaa. Laiton kauppa ja salametsästys, villieläinten salametsästys on vakava ongelma. Ja meidän tulisi ottaa huomioon sekä tarjonta että kysä. Tiedän, että olette yhtä lailla huolissanne kuin me. Meidän täytyisi keskittyä kaikkiin sidosryhmiin, koulutukseen ja tiedotukseen, tukea ympäristöystävällistä matkailua panna lainsäädäntöä paremmin täytäntöön, niin saada aikaan hyvää hallintoa, jotta tämä toimisi. Alankomaat järjestää kansainvälisen konferenssin Haakissa äh, tämän komission aloitteeseen liittyen. Tulemme myöskin keskustelemaan sitä ympäristöneuvostossa. Alankomaat tulee keskittymään hyvin paljon muihinkin kansainvälisiin konferenssiin, jotka koskevat luonnonsuojelua. Kansainvälinen vallanpyyntikomissio, äh, hallitusten välinen foorumi, joka käsittelee biodiversiteettiä, biodiversiteettipaneeli, yleissopimus, sites yleissopimus Johannesburgissa ja luonnon monimuotoisuutta koskeva yleissopimus Kankunissa. Lopuksi haluaisin sanoa, että haluan tehdä työtä kanssanne edistää pysähtyäkseni asioissa, jotka vaikuttavat ympäristöön. Yhdessä voimme saavuttaa terveellisen, elinkelpoisen ja turvallisen Eurooppaan. Rakentava yhteistyö Euroopan parlamentin ja teidän valiokuntanne kanssa on erittäin tärkeää toivottavasti roolissamme välittäjänne tyypillinen hollantilainen käytännönläheinen lähestymistapa tulee olemaan hyödyksi. Kiitoksia. Thank you very much, dear minister, and now we can start. Kiitos ministeri. Voimme aloittaa nyt ensimmäisen kysymyskierroksen koordinaattoreille puheenvuoro kahdeksi minuutiksi. Päätä Liisa ensiksi. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä ministeri. Minä haluaisin kahdesta asiasta puhua ensinnäkin. Pariisin sopimuksen täytäntöönpanosta olen samaa mieltä, se oli suuri menestys, mutta Uskon, että meidän täytyy täytäntöönpanossa varmistaa, ettemme äh, tässä kaikkea vain aseta energiaintensiivisen teollisuuden harteille, äh, erityisesti kun on kyse taakanjaosta kysymyksiä, jotka eivät ole mukana päästökaupassa, että siinä asetatte kunnianhimoisia tavoitteita ja energiatehokkuutta täytyisi todellakin voimakkaasti lisätä. Ja haluaisin kiinnittää huomionne lentoliikenteeseen. Meillä on tämän vuoden lopussa Montrealin kokous, eikä voi olla niin, että siellä ei laisinkaan puhuta päästövähennyksistä, vaan ainoastaan vakautta saavuttamisesta. Pariisissa päätettiin päästövähennyksistä, ei silloin kokonaista teollisuuden alaa voi jättää sen ulkopuolelle. Ja haluaisin kysyä teiltä, mitä aiotte tehdä, jotta Montrealissa todellakin saadaan aikaan vähennyksiä, eikä vain jonkinlaista päätöstä. Sitten toiseksi eh, ilmanlaadun ylläpito. Kukaan ei ole varmaan tätä vielä ymmärtänyt, mutta tämä perustuu EU-lainsäädäntöön. Saksassa eilen päätettiin, että diesel eh, ajoneuvot eivät enää saa ajaa kaupungin keskustaan ja samantyyppisiä vetomuksia on tuomioistuimesta. Tämä ei ole hyvä esimerkki EU-ssa, että sanotaan kaupungeille, että ilmanlaatua on pidettävä hyvänä, mutta koska emme autoista saa riittävän puhtaita, niin sitten kiellämme autojen ajamisen kaupunkiin meidän täytyy päästöjä vähentää. Minun ei varmaan teiltä tarvitse sisällöllisesti vakuuttaa, mutta nyt tarvitaan teidän diplomaattista taitoanne neuvoston puheenjohtajana, että löytäisitte ratkaisun esimerkiksi Albert Desin mietinnön suhteen niin, että pystymme parlamentissa saamaan järkevän säädöksen liittyen ajon aikaisiin päästöihin. Pyytäisin, että te nyt vain kertoisi teidän kantaanne, vaan muistuttaisitte jäsenvaltioita siitä, että todellakin jotain täytyy tehdä. Kiitoksia. Kiitos. Ja Dalli SND. Thanks, Chair, and thanks, minister. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri, että tulitte tänne kertomassa teidän puheenjohtajakautteenne prioriteeteista, mutta myöskin trion tavoitteista Tule Maltasta ja tän Maltaa puhun. Keskityn kahteen avain kysymykseen, ilman saastumiseen ja kasvihuonekaasupäästöt, erityisesti kuljetusalan päästöt. Pakko myöntää, että olen erittäin pettynyt lukiessani seuraavan 18 kuukauden trion ohjelmaan Näihin kahteen aiheeseen tuskin viitattiinkaan. Tämän ohjelman mukaan Hollanti siteraan. Tullaan tämän asianmukaista huomiota komission ehdotuksiin päästö, kosken päästövähennyksiä päästökaupan ulkopuolisella sektorilla, mutta mitään sitoumusta minä en löytänyt näistä asioista. Viittasit otitte asiaan alkupuheenvuoronsanne, mutta aika lailla aiheen sivuttaen. 23 prosenttia on päästöistä tulee kuljetusalalta. Ja jos me haluamme päästöjä vähentää kaikilta aloilta, meidän täytyy vähentää kuljetussektorin päästöjä. Ja minusta puheenjohtaja maan täytyy ryhtyä vakaviin toimiin. Kysymykseni onkin, minkälaisia käytännön suunnitelmia Hollannilla on tarttua päästökaupan ulkopuolisen sektoriin päästöihin ja maaliekenteen päästöihin, typen oksideihin, hiukkaspäästöihin. Meillä on jo raja-arvot, mutta mitä käytännössä tapahtuu ja mitä kansalaiset kokevat, se on jotain ihan muuta. Olen euro 5 euro 6 äh, kevyyteen ajoneuvojen, hyötyajoneuvojen mietintöjen esittelijä. Ja halusinkin kysyä, minkälaisia suunnitelmia teillä on kevytten hyötyajoneuvojen suhteen? Ja minkälaisia prioriteetteja Hollannilla kaiken kaikkiaan on tällä sektorilla? Now, Julie Gilling. Kiitoksia ja sitten Judy Girling ECRstä. Kiitoksia puheenjohtaja, tervetuloa ministeri. Haluaisin jatkaa tästä Mirjamin aiheesta. Mariamin aiheesta, koska puhun täällä nyt esittelijänä NEC-direktiivistä, kansallisesta päästökatoista. Ja kun olemme puhua, puhumaan näistä viime parlamentin kaudella, niin yksi yleisistä aiheista – ole, että ilman laatu oli vähän unohtunut hiililainsäädännössä ja koska me olimme niin keskittyneet hiilidioksinin vähentämiseen ihan oikeasta syistä, emme olleet kiinnittäneet tarpeeksi huomiota ilman laatuun. Ja olen hiukan pettynyt sitten lukiessani teidän prioriteetteistanne. tunnut että toimivan ihan samalla tavalla jälleen, koska ilmanlaatu ja aivan erityisesti on oikeastaan alle lause vain tästä aiheesta saman kansallista päästökatoista. Siksi haluaisin vain sanoa, että puheenjohtajakaudet, vaikka on totta, että voidaan puhua suuremmasta kuvasta, järjestää konferensseja äh, ajankohtaista aiheesta, niin itse asiassa puheenjohtajakausia arvioidaan sen pohjalta, mitä ne saavat aikaan ja mitä tulee NSE-kysymykseen, niin minu... tulemme tehdä teitä loistavaa työtä Luxemburgin pohjantajakaudon viime vuoden lopulla, kyllä, mutta rehellisesti sanottuna neuvoston päätös perustuu enemmistökantaan ja tietysti on jotakin äänekkäitä vähemmistöjä jäsenvaltiossa. Tämä on teille vaikea tehtävä ja olen tietysti tyytyväinen, voidaan tehdä teidän kanssanne yhteistyötä, mutta korostaisin ja samalla kysyisin teiltä, voisitteko hiukan kertoa tarkemmin, miten oikein aiotte lähestyä neuvostoa kantoinen erityisesti, miten otetaan huomioon rajatylittävä erilaiset saastuvat aineet, koska parlamentti teen selväksi todellakin teki tehokasta työtä täysistä äänestyksessään ja halusimme alkaa neuvottelut tällä, tässä kysymyksessä, mutta neuvosto ei kuitenkaan ole tähän vielä alkanut. Thank you very much. And now for... Kiitoksia. Ja sitten ALDE-ryhmästä edustaja Gerbrandi. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri Dijksma, kiitoksia hyvästä johdannostanne. Unohdannut hiukan ilmaston. Tästä on jo puhuttu ja kysytty aiheesta. Haluaisin nyt keskittyä kiertotalouteen ensinnä ilmastoneuvosto oli varsin kielteinen, että tämä paketti on hiukan mennyt taaksepäin. Puheenjohtaja Timmermans on hiukan jättänyt tätä sivuraiteelle. Minä kyllä luotan täysin siihen, että tämä tulevina kuusina jäästö, sääs, jätepaketti saadaan eteenpäin. Olen paljon enemmän huolissani tästä toimintasuunnitelmasta. Toimintasuunnitelma ei ole paljonkaan enempää kuin tällainen kopi, Paste-versio 2010-2011 tiekarttasta. Ja konkreettinen kysymykseni puheenjohtajavaltiolle on, eikö neuvostokin haluaa kiirehtiä tämän toimintasuunnitelman kanssa ja sen sisältävien aiheiden kanssa, kun ajatellaan valtavia voittoja, joita tästä voidaan saada, mikä on tullut tästä McKenzie-tutkimusta esiin. Sitten biodiversiteetistä. Meillä on hienot päätelmät Luxemburgin puheenjohtajakaudelta. Olen iloinen, että Alankomaat järjestää konferenssin täytäntöönpano puolesta, mutta silti on myös niin, että emme ole vielä todellakaan oikealla tiellä. Kyse ei ole vain täytäntöönpanosta, vaan erityisesti pitää ottaa huomioon maatalouspolitiikka ja miten sitä voidaan vihertää. Se on todella turhauttava ollut neuvoston toiminnassa. Ja minun konkreettinen kysymykseni kuuluu, mitä puheenjohtajavaltio aikoo tehdä, jotta huolehditaan siitä, että todellakin 2000 2020 saavutamme biodiversiteettitavoitteet. Vielä lopuksi puheenjohtaja Wildlife Crime. Nyt komissio on tehnyt ehdotuksen juuri ennen suurta konferenssia. Samalla viikolla minun mielestäni järjestetään kansainvälinen kokous puheenjohtajavaltion toimista. voisi komissio hiukan konkreettisemmin puhua konferenssin ohjelmasta? kertoa sen tarkemmin, ja onko neuvosto valmis tekemään vielä paljon enemmän kuin mitä tähän mennessä on tapahtunut. Heikoin lenki Euroopassa määrittelee koko voiman. Tämä on, tämä on vähän niin kuin yritetään kuivata pöytää rätillä koko ajan hanavaan valuun, niin ei siitä juuri mitään tule. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia Anne-Marie Minörguesta. Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Dijksma. Ik wil u graag een paar vragen stellen over de Nederlandse ambitie in het... Haluaisin kysyä ilmastosopimuksesta 2016 loppupuolella komission taudutaan ehdotusta kansainvälisestä tavoitteesta, mitä tulee hiilidioksidin päästöihin. E, Puheenjohtajan valtiona, haluatteko konkreettisesti edistyä näissä neuvottelussa? Hollanti on pyrkinyt, neuvotteli hyvin kyllä aikanaan ETS-järjestelmästä. Meidän pitää panostaa todellakin hiilidioksidin vähentämiseen. Alankomaat on tärkeä maa ilmastokysymyksessä. Viime me pyrimme vähentämään 25 prosentilla äh, kasvihuonekaasuja vuoteen 90 mennessä. Te us, maa ei voi olla uskottava, jos itse hyvää esimerkkiä. Samanaikaisesti ei vieläkään oikein ymmärretä näistä merki, merkitystä. Jos ne poistetaan, niin tulee enemmän Eh, saastuttavia kaasuja. Ja sitten eh, hiililämpölaitokset, vaikka ne ovatkin halvempia. Ensimmäinen kysymykseni, mitä aiotte tehdä, että voidaan todellakin vähentää hiilidioksidia huomattavasti ja liittyykö tämä jotenkin myös hiilivoimaloihin. Sitten kolmas kysymys liittyy päästökauppajärjestelmään. Yksi tärkeimmistä ongelmista tässä on, että päästöoikeuksia on aivan liikaa. Oletteko valmis vähentämään päästöoikeuksien määrää? Ja vielä lopuksi, aiotteko te vähentää liikennesektorin päästöjä? Me olemme, maamme on kauppamaa, ja, mutta ilmaliikenne meriliikenne ovat myös suuria saastuttaja. Nämä sektorit eivät ole mukana ilmastosopimuksessa ja kuitenkin e- e- Euroopan unioni halusi tätä paljon tukea. Aitoko kiinnittää tähän huomioon kaudellanne, tähän asiaan huomiota kaudellanne? Thank you very much. And now for the Greens. Kiitoksia. Ja nyt vihreistä Bas Eichhau. Dank wel, voorzitter. Kiitoksia puheenjohtaja puhun myös hollantia, sopiikin tällä englannin puhe, alankomainen puheenjohtajakaudella. Tervetuloa ministeri. Nyt odotan innolla yhteistyötä puolivuotiskauden aikana. Sitten vielä näistä prioriteeteista. Paljon on puhuttu ilmastosta, mutta yksi erittäin tärkeä kysymys, joka on vielä hiukan epäselvä myös teidän johdantonne jälkeen, on, että on joka yllättävää, että parlamentin kohdalla nyt sanotaan, että on mahdollisuutta, että mennään tämä ilmastolämmitystavoite alitetaan. Eurooppa väitti olevansa johtaja, mutta joka tapauksessa EUlla on tässä tärkeä rooli. Tämä tarkoittaa sitä, että jos Brysselissä pitää te- vakavissaan tehdä töitä täyttämään, jotta täytetään nämä sitoumukset. Ja minulla on hiukan epäselvää, miten EU aikoo toimia, että saadaan tavoitteet alle puolitoista asteen koska jatkuvasti on puhuttu kahdesta asteesta. Mitä Alankomaat aikoo kaudella tehdä, että varmistetaan, että neuvostossa tämä keskustelu käydään myös vakavissaan. Tästä haluaisin kuulla sitten toiseksi. Parempi sääntely äh, vähän alankomaisten harjo, harrastusta. Brysselissä olen kysellyt ympärinsä, enkä ole kuullut, että halutaan antaa huonompia, huonommin säännellä. Tästähän olemme kaikki mieltä, samaa mieltä. Sitten, ette halua turhaa byrokratiaa. Olen myös kysellyt, Brysselissäkään kukaan ei halua turhaa byrokratiaa. Hiukan väsyn kuitenkin siihen, että aina toistellaan näitä sanoja, mutta se mitä tässä tehdään, syntyy sellainen kuva, että on niin paljon turhaa byrokratiaa. Voisitteko nyt kerrankin antaa selkeän esimerkin milloin byrokratia on turha täällä Brysselissä. Ja sitten Natura 2000, tunnette hyvin tämän esimerkkinä turhasta byrokratista. Voisitteko nyt kerrankin osoittaa, että tämä ei todellakaan ole näin? Tarvitaan parempaa lainsäädäntöä ja turhaa byrokratiaa pitää poistaa, mutta miksi pyritään todistamaan, että Bryssel todellakin näin toimii. Ja mielestäni teidän pitäisi muuttaa tämä kuva Brysselistä niin, että maat itse täytäntöönpanevat asioita paremmin, jotka jatkuvasti syyttelee Brysseliä. Sitten liikenteestä hienoa, että olette epävirallisesti neuvotelleet eh, puhtaamaan ilman, pu, ilman puolesta, puhtaamaan liikenteen puolesta, mutta hiukan pettynyt siihen, että itse asiassa toimitte eh, tässä epävirallisessa liikenneministerin kokouksessa huhtikuussa, kun taas ympäristöneuvostossa ei ole vielä käytetty tärkeitä päätöksiä. Pitäisi asettaa normit autoille, ja nyt kuitenkin normit vain tarkoittavat sitä, että ilmanlaaku vielä huononee. Ja sitten toiseksi ICAO on tarkastavassa roolissa ilmaliikenteessä. Mitä Alankomaat aikoo tehdä, että Eurooppa diplomaattisesti saa pisteitä Montrealissa sitten syyskuussa tä- tällä saralla? Kiitos. Thank you very much. And now... Kiitoksia. Ja sitten edustaja Pedicini FDDstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin puhua huonosta ilmanlaadusta, joka on vastuussa yli 430 000 ennenaikaista kuolemasta vuosittain Euroopassa ja Italiassa ollaan ensisijalla siellä 84 000 ennenaikaista kuolemaa joka vuosi tämän takia. Tätä ei voida ehkäistä jollain vähäisillä toimilla, joita on Italiassa tehty siellä. PM10-arvot ovat olleet yli 10, vuoden, 10 kuukauden ajan liian korkealla. Nämä kaupungit ovat odottaneet, että sade olisi puhdistanut ilman ja sitten nämä päästöt olisivat menneet maaperään ja elintarvikeketjuun. kun katsotaan kansallisen päästörajadirektiiviä, niin komissiolla oli suunnitelma vähintään 75 prosentilla smogin uhreja, mutta täysistunnossa päästiin 52 prosenttiin, niin sitten neuvosto nosti alensi tämän luvun 48 prosenttiin. Nämä kylmät prosenttiluvut tarkoittavat 116 000 kuolemantapausta smogin takia joka vuosi ympäristöneuvostossa sanoitte, että haluatte enemmän kunnianhimoa. Ja kunnanhimoista puhutaan jatkuvasti myöskin täällä Euroopan parlamentissa, mutta e, se merkitys, joka sille sanalle annamme, riippuu kovasti puhujasta. Kansalliset päästörajat parantavat ilmanlaatua, mutta tähän mennessä ei ole tehty edes tarpeeksi toimenpiteitä, jotta olisi voitu noudattaa WHOn suosituksia. Kysymykseni on seuraava. Alankomainen puheenjohtaja valtio, aikooko se neuvotteluissa puolustaa kansalaisten terveyttä vai yrittääkö se löytää sellaisen kompromissin, joka ei tyydytä ketään, mutta jonka takia Hollanti voi sitten sanoa, että olenpa saanut päätökseen yhden asian vaikka tämä tarkoittaa 116 000 ihmisen hengen menetystä vuosittain. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Mirel Dornano. Kiitos puheenjohtaja, arva ministeri. Hollannin puheenjohtajakauden ohjelma viittaa energia- ja ympäristöpakettiin 2030 asti, 2014, näissä kolme tavoitetta liittyy uusiutuvan energia energiapakettiin, mutta ne eivät ole sitovia ihan kuin Pariisin sopimus, joka syntyi 21, joka ei ole sitä että ole sitä mieltä, että tavoitteiden lisääminen johtaa ei-tavoitteen tuloksiin. Mitä hyötyä on seurantastrategiasta, jos nämä tulevaisuuden tavoitteet eivät ole mitenkään sitovia? Näin tämä sovellettavuuden, kestävyyden ja johdonmukaisuuden vaatimukset, jotka koskevat ympäristölainsäädäntöä, ovat toivottavia, mutta vain hurskas toive. Sitten ää, päästökauppajärjestelmä, oletteko että perillä tämä saastuttamisoikeus markkinoilla rajansa? Tämä äskeinen kriisi osoittaa sen, joka johti ää, hiilitonnin hinnan ja voi tehdä järjestelmästä tehottomat. Minkälaisia suuntaviivoja teillä on viime vuonna maan viljelyn ja ympäristöformen aikana? Mainitsitte, miten voitaisiin vähentää hiilidioksidipäästöjä. Mitä että tehdä, jotta pieniä viljelijöitä eivät normit äh, haittaa ja etteivät ne tukehduta tätä suurta ala ja Hollanti tulee myös testaamaan merivirtojen hyödyntämistä Pohjoisen meren saasteiden tavoittamiseen. Ajatteko tukea tätä uutta merien saastumisen ehkäisemistrategiaa Hollannin puheenjohtajakauden aikana? Thank you very much. And, and... Kiitoksia. Ja sen ensimmäisen puhujakierroksen jälkeen annan puheenvuoron jälleen ministerille. Voitte vastata 10 minuutin ajan ja sitten aloitamme toisen kysymyskierroksen. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän tehdä parhaani pysyäkseni myös tässä puheajoissa. Ensinnäkin haluaisin vastata herra Liisen kysymykseen. En aio koko kysymykseen vastata saksaksi, mutta ainakin aion vähän yrittää. Teidän täytyy tietää, että kun olimme Pariisissa, EU-valtuuskunta ihan loppuun asti yritti saada ilmailun ja myös laivaliikenteen mukaan tähän sopimukseen. Se oli meille erittäin tärkeää ja olen samaa mieltä siitä, että myös meidän kantamme kannalta, kokonaiskantamme kannalta on tärkeää saada hyvä mandaatti Imolle ja Ikaolle kun täällä parlamentissa sanotaan, että myös ilmailu ja laivaliikenne pitäisi ottaa mukaan, niin kyllä te olette siinä täysin oikeassa ja uskon, että se on myös neuvoston kanta. Ja sitten yritän jatkaa englanniksi, jos se teille sopii. Herra Liise kysyi myös siitä, millainen merkitys Tällä RDAlla on neuvottelujen kanssa. Jos parlamentti hyväksyy RDA-ehdotuksen, niin komissio voi jatkaa työtään suunnitellusti, mutta jos täysistunto äänestys tänä kuukauden lopussa puolustaa tätä toista RDA-pakettia, niin sitten äh, komission äh, tehtävä eikä meidän puheenjohtajavaltion tehtävä esittää uusi ehdotus. Eli jos tämä skenaario toteutuu, niin silloin voin äh, varmistaa teille, että luomme seuraavan askeleen, mutta meidän täytyy nyt katsoa päivitettyjä testimenettelyjä. Sitten haluaisin vastata edustaja Dallin kysymyksiin. Tässä oli, hän esitti kysymyksen, mitä näkemystä, mikä näkemys teillä on neuvostossa muusta kuin päästökaupasta. Ähm, ottaen huomioon tämän aikataulun. En odota, että meillä tulee olemaan sisällöllistä keskustelua tästä, mutta jos ehdotus tulee ajoissa, niin odotamme varmasti, että komissio esittelee sen kesäkuun ympäristöneuvostossa ja Pyydämme myös ministerien näkemyksiä yhteydestä tämän ehdotuksen välillä ja päästökauppaehdotuksen välillä, koska kyllä ymmärrän, miksi keskitetty myös muuhun kuin päästökauppaan ja sanotte, että kyllä tässä on yhteys ja ymmärrän tämän täysin. Sitten edustaja Dalli kysyi myös millaisia Euro 5-6 suunnitelmia meillä on. Olen tietoinen siitä, että Euroopan parlamentti haluaa ensin äänestää tästä RDA-paketista, joka on suunniteltu 19 tammikuuta päivälle ja täysistuntoäänestyksen jälkeen aiotaan pohtia sitä, mitä tehdään. Sitten haluaisin vastata edustaja Görlingin kysymykseen. Hän esti kysymyksen päästötasoista ja näistä kansallisten päästörajaneuvotteluista ja trilogista. Te olette tietoisia siitä, että olemme päässeet neuvoston kantaan joulukuussa ja se ei ollut helppoa ympäristöministerin kesken. Ja se tietenkin eh, minulle tällaisena rehellisenä välittäjänä, neuvoston puheenjohtajana tulee olemaan se mandaatti, jonka pohjalta työskentelee ensimmäisissä kolmikanta neuvotteluissa. Yhdessä Euroopan parlamentin kanssa tulemme katsomaan mahdollisia vaihtoehtoja neuvottelujen aikana, jotta pääsisimme ensimmäisen käsittelyn lopputulokseen. Tämä on se, mitä yritämme saavuttaa, eikä tässä ole kyse siitä, kuinka paljon sanoja käytetään tekstissä siihen, että ovatko asiat tärkeitä vai eivät. Olet aivan oikeassa siinä, että tämä on tärkeä kysymys ja tässä ei ole kyse pelkästään siitä, että yhteiskunnassa pitäisi olla ideaaleja, vaan myöskin miten toteutetaan asioita. Ja tämä on asia, joka on toteutettava, joten yritetään olla samaa mieltä kuin mahdollista, näin sanoisin. Seuraava kysymyksenne liittyy siihen, mitkä ovat suunnitelmanne. Ja olen yrittänyt juuri vastata tähän kysymykseen lyhyesti. Sitten Mijn eigen taal. Sitten äidinkielinen. Mukavaa, että sekin on mahdollista. Herbrandin kysymyksiin. Herra Herbrandi puhui toimivuustarkastuksesta ja miten aiomme ryhtyä toimen, jotta voimme vielä parantaa lintuluontodirektiivin täytäntöönpanoa, kun katson myös hiukan herra Eichhardt Haudin suuntaan, hän puhui vähän tästä, on tietenkin erittäin tärkeää, että EU-biodiversiteettikysymyksessä saa aikaan myös tuloksia. Raportit teistä tämä tulee selväksi ja tämä näkyy myös keskustelussa neuvostossa, että tälle asialle on paljon tukea, että pyritään todellakin biodiversiteetti tavoitteisiin ja tukea löytyy tavoitteen asettelulle myös tähän, tälle lintu- ja luontodirektiiville. Samanaikaisesti voimme nähdä, että vieläkin enemmän on mahdollisuuksia ja pitää esimerkiksi tehokkaamman sääntelyn kautta ja Eichhaut pyysimältä yhtään esimerkkiä, josta käy ilmi, että aina ei toimita yhtä tehokkaasti, niin ihan mielelläni tämän esimerkin te annankin. Sitten yksi poikkeus, joka liittyy omaan maahani, meillä on suuria luontoprojekteja ja haluamme takaisin palauttaa luonnon alkumuodon. Me, Alankomaiden eh, tilanteessa tarkoittaa sitä, että vedestä pitää tulla jälleen suolaista. Me pyrimme tätä kautta parantamaan luonnon monimuotoisuutta, mutta habitaattidirektiivi estää tämän, koska vuosien ajassa yksi tietty suunnitelma on kasvanut ja sitten kun pyritään laajentamaan luonnonsuojelualueita ja vahvistamaan koko järjestelmän, niin tällä kohtaa itse asiassa syntyy ongelmia sitten sääntelyn kanssa. Ja silloin voitaisiin sanoa, että hyvästä pyrkimystä huolimatta on epäonnistuttu. Ja mitä tulee täytäntöönpanoja, meidän pitää voida toimia niin, että ympäristömme, luonnon monimuotoisuutemme ansaitsee todellakin tämän paranemisen, joten pitää toimia kunnianhimoisesti. Neuvosto ainakin toimii näin samoin te, mutta meidän pitää myös avoimesti keskustella ja keskustella tästä, onko tämä kaikki mahdollista. Mielestäni täällä ei ole mitään tukeakaan, ei parlamentissa eikä myöskään neuvostossa. Sitten edustaja Herr Brandi puhui suunnitelmista, jotka liittyvät kiertotalouteen. Voimme nähdä, että toimintasuunnitelmassa on ehdotuksia, että päädään siirtymään vaiheeseen kohti kiertotaloutta ja tulevina vuosina tarvitaan sitten myös tästä kaikesta tuloksia. Puheenjohtajakaudellamme voitte nähdä, että keskustella tullaan käymään paketista ja me haluamme tietysti myös toiminnassa edetä ja neuvoston lisäksi myös täällä parlamentissa teidän valiokunnassanne ja teidän toiminnalle on roolia ja merkitystä. Tämä näkyy myös, ja sekin voidaan nähdä, että tämä menee pidemmälle kuin meidän kautemme kestää. Sehän on selvää. Me siis aloitamme tämän prosessin ja aloitamme uudestaan keskustelut ja neuvottelut asiasta ja uskon, että onkin hyvä miettiä kokonaisuudessaan tätä suunnitelmaa. Ja sitten tämä siirtymävaihe, jonka nyt todellakin näen, niin pitää tarttua tähän tilanteeseen. Se on suuri, erittäin tärkeä ja me sitten Alankomaan maissa äh, puheenjohtajavaltiona koordinoimme neuvoston toimintaa ja keskustelemme muiden osa, ää, äh, liittova, ää, äh, jäsenvaltioiden kanssa ja teen parhaani, jotta saadaan aikaan neuvoston yhteinen kanta. Ja tätä kautta haluamme myös näyttää, että toimimme kunnianhimoisesti ja realistisesti. Se on mahdollista. Herr Brandi kysyi vielä Life Crime-konferenssista. Minulla ei tällä hetkellä ole vielä tätä tarkempaa tietoa, mutta olen varma, että varsin pian tietoja saadaan ja tulemme sitten varmasti, eh, tai me pidämme tässä teemaa totta kai myös tärkeänä sitten. Rova, minun kysymykseen hän kysyi paljon Alankomaiden tilanteesta ja olisikin houkuttelevaa tähän keskusteluun ryhtyä, mutta, mutta ei sittenkään, koska rooli, joka minulla nyt on, en ole nyt teille kansallinen ministerinen, vaan edustan täällä tietenkin 28 jäsenvaltiota, eikä olisikaan sitten sopivaa, että alan käsitellä kotimaan politiikkaa, vaikka se olisi kuinka houkuttelevaa ja vaikka kuinka paljon voisin tähän vastata. Parempi olla tekemättä näin. Sitten kuitenkin kysyitte myös minkälaisia aikomuksia meillä on Pariisin sop- ilmastosopimuksen suhteen ja miten tästä eteenpäin. Meillä on tietenkin otettu jo yhte- sovittu yhteistä kannasta lokakuussa ja tu- maaliskuun neuvoston kokouksessa tulemme keskustelemaan siitä, mitä joudumme tekemään Pariisin päätösten jälkeen ja me toivomme, että saamme hyviä tuloksia myös Eurooppa-neuvostossa, joka pidetään myös myöhemmin maaliskuussa. Ja uskon, että tämä tulee olemaan tärkeä askel, koska tietenkin nämä tulokset pitää jotakin sitten vielä työstää konkreettisten vielä ei-kauden kysymyksen. Niin, sano, tässä kysyttiin vielä, miten voimme parantaa sääntelyä. Te olette hyväksyt otteeseen, että annoin tässä jo vastauksen, vaikka olen täällä vain lyhyttänyt 10 minuuttia, joten nyt vähän nopeutan puheen, puhettani tässä. Maaliskuussa tulemme keskustelemaan myös siitä, tästä paketista, josta olemme jo sopineet, miten sitä sitten täytäntöön pannaan, mutta myös mitä tulee tuloksiin, myös tähän, mitä tulee tähän puolentoista asteeseen. 2018 tietysti jälleen arvioidaan uudestaan tilannetta. Ja tämä on siis prosesseja ja tästä pitää laatia myös oma ohjelmansa. Sitten vielä lopuksi puheenjohtaja Persinin kysymykseen haluaisin, san- haluaisin sanoa, että ilman laatu kaupungeissa on todella tärkeä asia ja jäsenvaltioiden tehtävä on täytäntöönpanna ja laatia sääntelyä, mutta tiedätte, aloitinkin jo tästä neuvoston ne kansallisista päästörajoista. Se on kunnianhimoinen tavoite ja meidän pitää tästä tehdä yhteistyötä ja varmistaa, että se johtaa parempaan laatuun Euroopassa. Kiitoksia. Pyydän anteeksi, että tähän meni hiukan pidempi aika kuin piti. Not a problem. We are happy to leave. Ei ole mikään ongelma. Me mielellämme kuuntelemme vastauksianne ja nyt voimme aloittaa toisen kysymyskierroksen, mutta pyytäisin kollegoita pitäytymään minuutin puheajassa, koska meillä on 15 puheenvuoropyyntöä. Meidän täytyy jättää aikaa myös vastauksille. Aloitan heti Norbert Lintzistä. Sydämelliset kiitokset, puheenjohtaja. Hyvä ministeri, minä haluaisin vielä tehdä lisäkysymyksen luonnon monimuotoisuudesta. Kollega Eichhout ja Gerbrandi jo nostivat aiheen esille ja te yhdistitte sen tähän REFIT-prosessiin ja toimivuustarkastukseen, luonnonsuojeludirektiivin toimivuustarkastukseen. Vastauksestanne vähän niin kuin kuulin, että teillä olisi sympatiaa tämän luonnonsuojeludirektiivin uudelleen työstämiselle Euroopassa. Te, me äänestimme valiokunnassa joulukuussa ja ääne, valiokunta vastusti suurella enemmistöllä uudelleen työstämistä ja kannatti tämän direktiivin parempaa täytäntöönpanoa. Siksi olen iloinen, että järjestätte konferenssin tästä asiasta, mutta voisitteko vähän henkilö kertoa henkilökohtaisesta kannastanne tähän aiheeseen liittyen. Kiitoksia. Thank you very much. Seb. Kiitoksia. Seb Dans. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos ministeri läsnäolostanne ja kommenteistanne. Sydäntäni lämmittää se, että te haluatte päästödirektiivistä tuloksia, mutta kuten esittelijät mainitsivat, parlamentin ja neuvoston kantan välissä on merkittävä kuilu. Ja tämä, eli teidän mandaattinne ja parlamentin kantojen välillä. Viime viikkoina tavoitteita ja kunnianhimoa on heikennetty ja erityisesti jäsenmaille on myönnetty joustavuutta ja neuvoston kannassa. Miten tämä viittaa kantaan, että säätely pitäisi olla parempaa, koska annamme jäsenvaltiolle joustavuutta, niin ne pääsevät kuin koira veräjästä ilmalaatutavoitteiden suhteen. Emme, me mitenkään voi olla menossa paremman säätelyn suuntaan. Toiseen suuntaan me olemme silloin menossa. On silmäpistävää, että keskitytään tuloksiin säätelyn tulosten sijasta. Ei se vaikutukselta pohjaa mitkä ovat vaikeimmat kohdat, jotka estävät me, jonka riskinä että me tähän voisimme joutua. Görling. Joo. Kiitos. Can I just move back to the habitat? En halua puhua sellaista päästöasiasta enempää, vaan puhun tästä lintudirektiivistä, elinolodirektiivistä. Minusta on oikein mukavaa, että tämä terveys tarkoitus on tulossa ja sitten ilmastonmuutoksen ilmeiset vaikutukset näkyvät samassanikin esimerkiksi valtavina tulvina, jotka vaikeuttavat monien monien yhteisen elämää. Lämpötila ottaa ennätyskorkealla, sademäärät ennätyskorkealla. Kysyisin, kun tällä on tämä elinaludirektiivin terveystarkastus, Monethan puhuvat syistä ja seurauksista. Sitä, miten ää, ympäristö kykenee ilmastonmuutoksen kanssa pärjäämään. Voisitko kertoa, oletteko sitä mieltä, onko asianmukaista? Ja voisitko saada keskustelun hinne mukaan keinoja, joilla voimme käyttää Habitat-direktiiviä löytämään – ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiskeinoja. Kiitoksia edustaja Uittema. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja ja toivotan tervetulleeksi ministerin tänne ympäristövaliokuntaan. Haluaisin korostaa muutamia äh, paremman lainsäädännön esimerkkejä maatalousalalla äh, linjassa sen kanssa, mitä Bas Eichhout juuri sanoi. Ensinnäkin alhaisen riskin kasvinsuojelu äh, tuotteet. Integroidulla kasvinsuojelulla voimme vähentää haittoja huomattavasti, mutta me tarvitsemme niitä eräänlaisena turvaverkkona. On erittäin tärkeää saadakaan innovaatioita, jotta voidaan vähentää riskiä julkiselle terveydelle ja ympäristölle ja jotta saadaan alhaisemman riskin kasvinsuojelutuotteita. Säätely on kuitenkin sellaista, että on hyvin vaikea saada lupa tällaisille tuotteille. Tiedän, että on asiantuntijaryhmä, joka tarkastelee asiaa, jotta saataisiin aikaan parempi ja yksinkertaisempi lupamenettely menettely, mutta mikä on Alankomaiden puheenjohtajuuskauden yritys saada tätä vähän korkeammalla tasolla. Sitten kiertotalous maataloudella voi olla erittäin tärkeä valtaisa rooli kiertotaloudessa. On hyvin paljon esimerkkejä innovaatioista, joita tätä potentiaalia voidaan hyödyttää, esimerkiksi hyönteisten käyttö tai keinotekoisen lannoitteen korvaaminen lannalla – haluaisin kuulla teiltä, mikä on teidän yrityksenne hyödyttää tätä maataloussektorin potentiaalia. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Ek. Kiitos, edustaja Ek. Danke, Herr Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ministeri, että tulitte tänne tänään. On erittäin hienoa, että haluatte järjestää konferenssin liittyen villieläinten tuotteiden laittomaan kauppaan. Lajisuojelu on tärkeää, koska millään rahalla emme pysty ostamaan sukupuuttoon kuollutta lajia takaisin. Hyvä ministeri, valaat ovat tietenkin myös villieläimiä. Monet valalajit ovat jo vaarassa kuulla sukupuuttoon ja koska valtameremme saastuvat yhä enemmän, niin pitkällä keskipitkällä aikavälillä kaikki valaat ovat vaarassa. Japanin valaanpyyntialukset ovat huolimatta kansainvälisen tuomioistuimen päätöksestä kuitenkin taas menneet merille tappaakseen valaita mukatieteellisiin tarkoituksiin. Ja Färsaarilla suuri määrä valaita tapataan hyvin brutaalilla tavalla. Joten miten aiotte pysäyttää, mitä aiotte tehdä pysäyttääksenne Japanin valaanpyynnin ja aiotteko puuttua Färsaareen, jotta Färsaaret lopettaisivat nämä hirveät valaiden verilöylyt? Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia, edustaja Schleck. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Toivotan teidät tervetulleeksi, ministeri. Olen täällä. Olen oikein iloinen, että mainitsitte sen, että kiertotalous on merkittävä osa kautta. Kysymykseni on siihen kohdistuva. Kiertotaloudellahan pyritään vähentämään resurssien kokonaiskulutusta. Kiertotaloudellisella on avainosuus tässä. Mutta kaksi toimenpidettä, jotka ovat vielä tärkeämpiä. Ää, käyttö, uudet kohteet ja uudelleenkäyttö. Kertomus on hyvä, mutta tärkeää on, että ei kerrota kertomuksen vuoksi, erityisesti ongelmajättäjän tapauksessa. Meillä on selkeä sitomus seitsemäs ympäristötoimintaohjelma, jossa käytetään ei-myrkyllisten äh, raaka kehittämiseen. Meillä on erittäin täsmällä kysymys. Se on litmustesti ohjelmallenne. Komissio ehdotti viime vuonna, että DHPF-talaatteja voitaisiin käyttää kierrätyksessä, vaikka vaarana on, että se vaikuttaa sisä erityistoimintaan ja hormoneihin. Ja syynä on halpa tuonti Aasiassa tällä ehdotuksella. Parlamentti vastusti komission luonnosta enemmistöllä, mutta valitettavasti meillä ei ole veto-oikeutta. Ainoastaan jäsenmaat voivat johtaa estää tämän ja heidän odotetaan äänestämään tästä maaliskuussa 2016. Onko tästä vaarallisten aineiden kierrättäminen on hyvä silloin, kun ne ovat lisääntymisjärjestelmän kautta myrkyllisiä? Neuvoston jäsenten määräenemmistö voisi estää komissiota tässä tämän talattien kierrätyksen tapauksessa. Sì, grazie Presidente, benvenuta Ministro. Kiitoksia eh, puheenjohtaja, tervetuloa ministeri. Arvostimme kovasti Alankomaiden eh, kielteistä kantaa, mitä tuli komission ehdotukseen kaksinkertaista euro 6 eh, ajoneuvojen päästörajoituksia pitkällä aikavälillä ja nostaa niitä 50 prosentilla keskipitkällä aikavälillä. Puhun tietenkin äh, todellisista ajonaikaisista päästöistä, RDEstä, mutta äh, tiedän, että teollisuudessa harjoitetaan kovasti painostusta tilanteen muuttamiseksi ja haluaisin kysyä teiltä äh, siinä tapauksessa, että täysistunto vahvistaisi tämän hylkäyksen, kuten toivomme, mihin toimiin puheenjohtajavaltio aikoo ryhtyä, jotta varmistetaan, että saadaan mahdollisimman pian uusi ehdotus niin, että voidaan huomioida nämä suuret ympäristö- ja terveyskysymykset, joihin meidän on vastattava. Sitten RTSstä Tämä liittyy tähän direktiivit on meidän täytyy pian käsitellä. Ihan lyhyesti tämä lineaarien tekijä, joka ei, ei ole silvästi ole riittävästi päästöjen vähentämiseksi vuoden 2030 jälkeen. Mitä puheenjohtajavaltio aikoo tehdä taatakseen kunnianhimon tason nousun ja teollisuuden pikaisen hiilestä luopumisen? Kiitoksia. Kiitos ja sitten herra Jalke. Madame la ministre, parmi les énergies fossiles qui nous sont... Fossiilienergia on vielä pitkään tarpeen ja luon, maakaasu on tärkeä vara, kun ajatellaan epävarma kansantilannetta, toimitusvarmuus vaatii vahvoja kaksi, kahdeksan suhteita päätoimittajien kanssa. Niin, niistä ensimmäisenä Venäjä. Olen hyvin tietoinen siitä seikasta, että riippuvainen Venäjän kaasusta on äh, vähän ikävästi olen tyytyväinen, että ensimmäinen kaasuterminaali on rakennettu Puolasta näin. Puola voi tuoda äh, kaasua kaikkialta. Sitten olisi parempi virheitä on tehty ympäristön ja toimittajien kannalta, varsinkin Saudi-Arabian ja Katarin rooli epävakauttana alueella on tullut uudelleen esille, joten nyt pitää saada aikaan uudenlaiset suhteet Venäjän kanssa ja sitten tämä Nord Stream 2, tämä oli merkki eh, Ranskan, Itävallan, UK suunnalta. Tämä kilpailee maan kautta kulkevan kaasuputken kanssa Ukrainassa ja valko sitten on myös tämä South Stream, mutta ikäväkö se ei oikein etene, mutta tämä, tätä voitaisiin myös vauhdittaa, niin kuin vuonna 2040 kysymykseni kuuluu, haluaisitteko suosia Nord Stream 2-hanketta vai Puolan ja valko kulkevaa maakaasuputkea? Ja aiotteko ottaa huomioon South Stream-hankkeen myös ja alkaa työstää sitä? Uh, Kiitoksia ja sitten edustaja Grostet. No. Mis- Eikö? Edustaja Olveni. So, okei. Okay. Uh, ja, dank u wel. Thank you for the Kiitoksia näistä tiedoista. Nyt ehkä alan käyttää äidikältä niin Unkaria. Rouva ministeri, te puhuitte varsin selvästi ja, ja annoitte lähes kirjallisen puheenvuoron täällä. Sanoitte, että Pariisi oli käännekohta. kohta ja haluaisin sitä kaksi kysymystä tästä. Kertokaa meille pyydän, mitä konkreettisia toimia suunnittelet COP21-kokouksen jälkeen ja haluaisin äh, suurempaa konkreettia, koska on tämä 40 prosentin sitoumus, jonka EU parissa teki. Mitä välineitä haluaisitte käyttää, jotta varmistamme sen, että voimme täyttää tavoitteet ja haluaisin suhteellisen taakan jaon EU-ssa. Ja sitten pitäisi ajatella myös muita sektoreita kuin päästökauppasektoreita. Kiitoksia edustaja Vranen. Question about, uh, kysymykseni koskee biomassaa. Hollanti ja yhdistynyt kuningaskunta tuovat aika paljon puuperäistä biomassaa olemmeko siinä pisteessä, että EU pitäisi säännellä biomassan tuontia. Ja kestävyyskriteeri pitäisi sitten ottaa mukaan. tämän erityisen ajankohtaista, koska EU aikaa ottaa OCFn ilmasto- ja energiaverkostoa. Thank you very much. Mr. Salimovic. Selimovic. Kiitoksia edustaja Selimovic. Thank you very much, minister. Kiitoksia oikein paljon ministeri, kiitoksia, että tulitte tänne tänään ja että voimme esittää teille kysymyksiä. Minulla on kysymys hyvin tunnetusta, mutta äh, mutta äh, unohdetusta ilmiöstä. Äh, saastuneet lääkkeet niistä maista, joista me tuomme lääkkeitä. Kuten tiedämme, suurin osa lääkkeistä, erityisesti antibiootit, tuotetaan Kiinassa, Intiassa ja joskus Mongoliassa. Ja näissä maissa ympäristöstandardit eivät ole riittäviä. Nämä lääkkeet aiheuttavat hirvittävää haittaa sekä eh, ihmisen terveydelle että ympäristölle. Haluaisin kysyä että ovatko nämä asiat esityslistallanne ja miten aiotte niitä käsitellä. Kiitoksia. Thank you, Miss Ats- Kiitoksia, edustaja Askamp. voorzitter. Kiitoksia puheenjohtaja. Hienoa, että ministeri pääsi kertomaan puheenjohtajakaudesta valiokuntaan. Ministeri Alankomaat ovat kiinnostuneet tästä valiokunnasta, eikä ole mikään ihme, koska me olemme väkirikas maa, siellä on paljon autoja ennen kaikkea, on enemmän karjaa kuin mis, enemmän kuin missään muualla maailmassa, joten ympäristö on kovan paineen alla Alankomaissa. Niin suuren paineen alla, että usein emme itse tavoita, saavuta tavoitteita ilman puhtaiden veden puhtaiden kohdalla tai fosfaattien käytössä. Tästä puhuttiin tänäkin, tälläkin viikolla uutisissa. Haluaisin tietää, miten vakuutatte muut maat ympäristön suojelusta, jos itse emme täytä näitä normeja ja standardeja, mitä aiotte tällä kaikille tehdä. Sitten vielä haluaisin tietää, Miten olette vastapainona komissiolle, mitä tulee äh, löysään suhtautumisen erilaisiin myrkkykaasuihin. 2013 komissio piti antaa kriteeri näiden aineiden käytölle, mutta kolme vuotta jälkeen asiassa on vain vitkuteltu. E, ympäristöihmiset altistetaan vaarallisille aineille tämän löysyyden takia ja toivon, että ministeri pystyy tällä jotakin tekemään, jotta tilanne paranee. Ja myös voin nähdä, että jäsenvaltiona pitää itsekin ryhtyä kieltämään tiettyjä aineita eikä vain häpeämättömästi palauteta näitä asioita takaisin komissiolle, niin kuin Ranska on tehnyt. Miten Alankomaat aikoo tukea maita, jotka itse ryhtyvät toimenpiteisiin estämään, estäkseen näitä aineita? Haluaisin tietää, mitä teette sen asian varmistamiseksi. Että ei sallita syöpää aiheuttavia aineita Siis täm, tämä on ehkä ollut pelkkää komission löysyyttä, vaan jopa, että komissio ei ryhdy toimiin, koska ei halua vaarantaa TTIP-neuvottelua. Toivottavasti pidätte tässä tiukasti kiinni kannoistanne ja olette vastavoimina komissiolle, että ei pidä sallia sitä, että ympäristöä tärkeämmäksi tulevat monikansalliset yritykset. Kiitoksia. Thank you very much, uh, miss... Kiitos. Edustaja Sommer. Paljon kiitoksia. Hyvää päivää, hyvä ministeri. Haluaisin esittää kysymyksen niin kutsutuista ähm, invasiivisista lajeista vieraslajeista. Vähän ennen kesää ministerineuvostossa päätettiin asetuksesta. Asetuksen mukaan komission täytyy tehdä lista vieraslajeista, mutta ennen kuin se voi tämän listan tehdä, sen täytyy ensin delegoidun säädöksen mukaan luoda standardisoituja menettelyjä, jotta se voi tehdä tämän listan riskinarvioiden pohjalta komissio ei luonut näitä standardisoituja menettelyjä, vaan se ainoastaan muutama viikko sitten joulukuussa loi listan haitallisista vieraslajeista. Niissä oli 23 haitallista vieraslajia. Tämä perustui kansallisiin riskinanalyyseihin jäsenvaltioista. 17 näistä 23 lajeista perustuivat riskinalyyseihin e- e- Englannista. No, Englanti on saari, eikä se välttämättä edusta puolustaa koko Euroopan unionia. Sen sijaan Euroopan ympäristöviraston lista mahdollista haitallista vieraslajeista jätettiin huomiotta. Me vastustimme tätä listaa, komissio ei näytä olevan valmis vetämään tätä listaa pois ja toteuttamaan asetuksen määräyksiä, nimittäin luomaan standardisoituja menettelyjä riskianalyysejä varten. Ongelma, jonka näemme, on se, että tällä listalla on lajeja, jotka tieteellisestä näkökulmasta eivät ole mikään ongelma ympäristölle, eivät ole uusia ympäristössä, ovat olleet siellä vuosikymmeniä, kuten esimerkiksi pesukarhu. Kuitenkin listalta puuttuu lajeja, jotka ovat erittäin vaarallisia. Aiotteko te puuttua tähän listaan? Onko tässä ollut keskustelua. Äh, aiotteko vedota komissioon? Tästä haluaisin tietää. Mistä? Kiitoksia. Ja lopuksi eh, herra Flanagan. Thank you. Kiitoksia kiinnostavasta esityksestä. Irlannilla on valtavia ongelmia tällä hetkellä tulvien kanssa. Ottaa huomioon, että olette veden liikuttamisen ja kontrolloinnin kanssa. Miten te olette pärjänneet tämän eli ympäristöhabitat-direktiivin kanssa, kun se aiheuttaa ongelmia? Oletteko tämän IOP-prosessia, eli eh, tämän julkisessa, julkisen edun vuoksi toimimisen periaatteen kanssa, onko teillä kokemuksia? Eh, Ilan ympäristövirasto on ottanut paikallisen viranomaisen yhteyttä ja sanonut, että näitä pakottavia sitten periaatteita ei pitäisi käyttää on pakottavissa tapauksissa. Ja sitten hallintajärjestelmä, onko teillä lupajärjestelmää katastrofitilanteisiin? Nyt sellainen valitettavasti on Irlannissa. Meillä on äh, sellainen ei aiottu seurasta esimerkiksi ruisrääkkä katoa yhdestä elinympäristöstä. Ja muutenkin kallaa ja kärsii. Ja, ja kun kerran elinympäristö kasveja, floraa, faunaa, eläimiä pyritään suojelemaan. Halusin tietää, mitä aiotte tehdä. Tällä haluaisin vastauksen, koska missään valiokunnassa en ole koskaan saanut mitään vastausta kysymykseeni. Mr. Flanagan, in my country... Kiitoksia, edustaja Flanagan. Minun maassani ei ole kolmen kuukauteen satanut. Ja tilanne Euroopassa on kovin erilainen etelässä ja pohjoisessa. Mutta nyt meillä on mahdollisuus saada joitakin vastauksia. Annan heti puheenvuoron ministerille, että hän voisi kertoa, mikä on Alankomaiden näkemys tästä aiheesta. Uh, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on, se on hyvin paljon erilaisia kysymyksiä, joten yritän tehdä todella parhaani vastaakseni niihin mahdollisimman tarkasti. Ensinnäkin eh, herra Danssin kysymys, joustavuus kansallisten päästörajojen direktiivissä. Minä voin sanoa, että joustavuus voi johtaa myös parempaan täytäntöönpanoon. Ei se välttämättä tarkoita sitä, että syntyy ongelma, kun joustavuutta annetaan yksittäisille jäsenvaltioille. Joten on kyse vain siitä, miten asioita katsotaan. Ja tämä on tärkeää, nimittäin että pääsemme yhteiseen kantaan, että todella toimimme. Ja nyt on riippuu keskusteluista parlamenttinne kanssa, miten pitkälle voimme päästä. Sitten Häytämä. Hänellä esitti, hän esitti myös joukon kysymyksiä. Tämä olikin minulle aika tuttua, koska aiheet, jotka, joita otitte esille, liittyvät myös kantaani aikaisemmin maatalousministerinä. Uskon, että lantaan liittyvät kysymykset ja miten järkevällä tavalla käytetään torjunta-aineita. Tämä sopii oikein hyvin tähän kiertotalousajatteluun ja tämä on myös kiinnostavaa ajatella, kun ajatellaan erilaisia toimintoja, joita voitaisiin harjoittaa jäsenvaltiotasolla ja miten voitaisiin toimia innovatiivisesti tässä kysymyksessä sitten. Jatkan jälleen englanniksi Rova Görlingin kysymykseen vastaten. Kyllä suhde löytyy COP21 tuloksen ja ilmastoon sopeutumisen ja sen hillitsemisen välillä, jos tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten pyritään vahvistamaan biodiversiteettiä, harjoitetaan metsätaloutta esimerkiksi tai miten rakennamme yhdessä luonnon kanssa, niin valtavia mahdollisuuksia on yhdistää työ, jota teemme toisaalta luonto- ja lintudirektiivissä ja toisaalta kiinnitään huomiota ilmastonmuutoksen ähm, muutoksen sopeutumisessa ja sen hillitsemisessä. Sitten Herra Ek puhui valaista ja miten nyt on todella tarpeen pystyä niitä suojelemaan. Minun täytyy sanoa, että tämä on aihe, joka on minulle henkilökohtaisesti sydämen asia. Se on tärkeä kysymys. Ja tiedän, että keskustellaan aiheesta Euroopassa tekin. on tietysti tiedätte, mutta olen iloinen nähdessäni, että meillä on selkeä kanta esimerkiksi IC2 kansainvälisessä valanpyyntikomissiossa ja myös Eurooppa-neuvosto on jo protestoinut Japanin kalastuslaivaston toimintaa vastaan. Tämä kannattaa tässä mielestäni ottaa esille. Sitten herra Schreik otti esille tärkeitä kysymyksiä. Tulemme tarttumaan niihin lyhyesti sanottuna. Sitten kun sitten ETS-järjestelmään, päästötasoihin. Me kaikki varmasti olemme tietoisia, ja tämä muuten olikin hyvä, että pystyimme sopimaan neuvostossa asiasta lokakuussa. Soimme eurooppalaista kansta. Ja niin kauan kuin uutta kantaa ei ole, pidämme kiinni vanhasta. Näinhän tämä aina tietysti toimiikin. Mutta sitten toisessa vaiheessa meidän pitää keskustella, mitä teemme, kun arvioimme tilannetta uudestaan vuonna 2018. Tämä tulee olemaan myös agendalla. Sitten herra Jalkin kommentteihin minun täytyy sanoa, että tässä mentiin hiukan yli minun toimivaltuuksieni, joten tulen välittämään teidän huomionne kollegalleni ministeri Kampille, joka on vastuussa energiapolitiikasta puheenjohtajakaudellamme. Sitten edustaja Holri, tehän puhutte hollantiakin, kiitoksia siitä. Niin mehän tästä jo keskustelimme, että neuvoston maaliskuun kokous on ensimmäinen kokous, jossa puhumme Pariisin lopputuloksista. Ja minun mielestäni tämä todellakin on historiallinen käännekohta, joten kohdellaan tätä asiaa myös sen vasta arvokkuudella. Kun tällainen tulos on todella huomattava saavutus, mutta meidän pitää saada nyt aikaan tuloksia ja täytäntöönpanna tätä kaikkea, joten mielestäni on erittäin tärkeää neuvostossa keskustella täytäntöönpanosta, lopettaa puhe ja alkaa toiminta. Ja tämä tulee olemaan siis Hollannin agendalla. Sitten me tulemme myös, komissio tulee arvioimaan tilannetta ja me keskustelemme komission arvioinnin pohjalta jatkossa. Ja tietysti Eurooppa-neuvostostahan riippuu se yksimästi päättää seuraavista vaiheista, mutta mielestäni ympäristöneuvosto voi jo tehdä valmistelevaa työtä tehokkaasti. Sitten edustaja Brannenin kysymys biomassasta ja sääntelystä ja kestävyyskriteereistä. Meidän täytyy odottaa komission ehdotuksia. ehdotuksia haluaisin sanoa tässä. Jos sallitte, niin jättäisin tämä nyt tähän, vaikka tiedän myös Alankomaiden kannalta katsottuna, että tämä kyllä on ehdottoman tärkeä kysymys. Mutta nyt on ensin komission vuoro ja sitten me voimme puhua siitä. Slimovicin kysymys. Vaidanko ääntä tämän nyt oikein? Toivon kuitenkin. Jos katsotaan antibiootteja ja lääkin, lääkkeiden käyntä, onko se sitten karjan kasvatuksesta tai terveydenhoidossa – niin haluaisin ehdottaa sellaista teille, että tekisitte saman kysymykseni kollegalleni Hippersille. Tämä on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, tämä lääkeresistenssi Hollannin kaudella, ja hän tulee todellakin tarttumaan tähän asiaan. Uskon, että hän tulee tarttumaan aiheeseen jo alkupuheenvuorossaan. Tämä on niin tärkeä kysymys. Mutta hänen pitää olla tässä nyt johtoasemassa, joten jos sallitte, niin sanoisin kyllä, tärkeä asia. Tulemme toimimaan sen kohdalla, mutta tästä voitte paremmin keskustella sitten kollegani kanssa, jos sopii. Sitten Rova Haasekampin kysymykseen luonnollisesti. Hän yritti myös hiukan tässä houkutella minua väärillä raiteilla ja ymmärrän kyllä tämän. Haluttiin keskustella Alankomaiden tilanteesta. Kiusaus tässä vaan kasvaa, mutta pidän tässä nyt pintani ja otitte esille tärkeitä kysymyksiä häiritsijöistä ja haluaisin myös kysyä teiltä, pyytää teitä, että otatte tämän esille ministeri Sipersin kanssa, koska hän on vastuussa myös tästä asiakokonaisuudesta. On myös monia muita keskusteluita, joita pitää käydä TTIPissä. Se on myös houkutteleva aihe, mutta sehän nyt ei oikein kuulu tälle valiokunnalle ensisijaisesti eikä minullekaan tässä roolissa, niin ymmärrän kyllä, että kommentoitte tätä, mutta minun täytyy tämä nyt kuitenkin jättää tähän. Sitten haluaisin vielä lopuksi viitata Rova Samorin kommentteihin näistä invasiivisista vieraslajeista. Ymmärrän kysymyksenne mutta nyt riippuu, asia riippuu komissiosta, koska heillä on aloiteoikeus. He voivat tehdä ehdotuksia tässäkin asiassa. Minulla ei ole tästä mitään neuvoston yhteistä kantaa, ja näitä kantoja minä olen tietysti täällä esittelemässä. Ymmärrän kyllä, että keskusteluasiasta käydään. Tiedän tämän myös aikaisemmalta aikaisemmissa tehtävissä, te, tehtävistä niin omassa maassa ymmärrän, miksi tätä tässä kysytte, mutta asia on nyt kuitenkin komission käsissä ja tietenkin Euroopan parlamentin jäsenet teillä on myös omat keinot alkaa keskustelua asiasta komission kanssa. Sitten lupasin vastata herra Flanaganin kysymykseen. Se oli sitten se asiassa jo ihan viimeinen kysymys. Se koski tulvintaa ja habitaatti- tai luontodirektiiviä. Ymmärrän kyllä, että olette pettynyt siihen, että ette saa vastauksia, mutta ongelma on se, niin kyllä, mutta ei ainakaan ehkä tyydyttävää vastausta, koska kysym, tämä kysymys ei kuulu neuvostelle siinä mielessä, kuin tämän kysymyksen nyt esititte, mutta jos te haluatte saada enemmän informaatiota siitä, miten esimerkiksi Alankomaat, koska tämäkin oli yksi kysymyksistä, niin miten Alankomaat käsittelee habitaattidirektiivin säännösten täytäntöönpanoa ja miten ihmiset, jotka elävät habitat, luontodirektiivin alueella, ovat mukana päätöksenteossa. Mielestäni on monia ihmisiä, ei välttämättä minun henkilökuntaani, vaan myös muita kollegoita, jotka voivat antaa teille näistä kysymyksistä tietoa. Me voimme näin tehdä, minä voin tehdä, antaa vastauksia, mutta en nyt tämän päivän roolissani. Niin Ehkä voisimme välittää teille vastauksen, mutta ei tässä vaiheessa. En ole nyt ihan varma, tyydyttääkö tämä teitä, mutta ainakin haluaisin sanoa, että tämä on jonkinlainen alku edes. Ja tähän päättäisin vastauspuheenvuoroni. Ja todella odotan innolla yhteistyötä teidän kanssanne. Tässä on paljon pelissä, paljon työtä tehtävänä joten kääritään hihat ylös. Thank you very much for your... Kiitoksia oikein paljon siitä, että olitte täällä tänään, että esittelitte neuvoston ohjelman seuraavaksi kuudeksi kuukaudeksi, esittelitte prioriteettinne ja kiitos myös kaikista niistä vastauksista, joita annoitte kollegojen kysymyksiin. Nyt pidämme kahden minuutin tauon ja vaihdamme ministereitä ja sitten aloitamme jälleen.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 Dear colleagues. Hyvät kollegat, voimme nyt mennä seuraavaan kohtaan esityslistallamme, nimittäin keskustelu puheenjohtajavaltio Alankomaiden terveys-, hyvinvointi- ja urheiluministerin Edith Skippersin kanssa. Me jatkamme keskusteluamme tänään uuden puheenjohtajuusvaltion kanssa ja Meillä on sama formaatti kuin edellisessä keskustelussa. Annamme heti puheenvuoron ministerille hänen alkupuheenvuoroaan varten ja sen jälkeen me toimimme kuten aina. Esitämme joitakin kysymyksiä. Ja meillä on kaksi kysymyskierrosta. Ensimmäisellä kierroksella kysymyksiä esittävät koordinaattorit ja eri poliittisten ryhmien edustajat ja toisella kierroksella muut jäsenet. Teillä on nyt puheenvuoro alustusta varten. Puheenjohtaja, kiitos puheenvuorosta. Hyvät valiokunnan jäsenet, kansainväliset jännitteet ja terrorismit vaativat huomiomme. Ja tämän aamun hyökkäykset järkyttävät meitä kaikkia. Olen pahoillani uhreille ja heidän rakkaan, rakkaitensa vuoksi. Ja olen iloinen, että voin ilmaista suruni. Pakolaiset, työttömyys vaativat huomiotamme on kuitenkin aine, aiheita, joita voisimme ajatella, että nämä business as usual aiheita, jotka näyttävät tavanomaisemmilta. Mutta totuus on päinvastainen. Jos tarkastelemme räätylittäviä terveyskysymyksiä Euroopassa osoittaa sen. 27 000 eurooppalaista kuolee vuosittain antibioottiresistenttien kantojen vuoksi. Euroopan kansalaiset, niin kuin me, ja te kuolette. Euroopan kansalaiset kärsivät joskus yksinkertaisistakin infektioista, tulehduksista. Tulehduksista jota emme aina pysty enää hoitamaan, koska lääkkeet alkavat menettää tehoa. Kun me tärväämme antibioottireseptien kanssa, teemme pohjaa sadan vuoden lääketieteen edistykseltä. Ei tämä ole mitään tavanomaista bisnestä enää ollenkaan. Samaan aikaan uusien, innovoivien, monopolististen henkilökohtaisten lääkkeiden hinnat ovat äärimmäisen korkeat. On paljon erittäin tärkeitä lääkkeitä, jotka ovat, joita on tulossa markkinoille, jotka voivat vaikuttaa valtavasti vakavasti sairaiden ihmisten elämään. No mahdollisimman paljon pitemmän elämän, vähemmän sivuvaikutuksia, mutta niiden äärimmäisen korkeat hinnat vaarantavat terveydenhoitojärjestelmän kestävyyden ja ne vaarantavat lääkkeiden saatavuuden. Ne vaarantavat ihmishenkiä jo nyt jossakin jäsenvaltioissa ihmiset jäävät näistä hoidoista paitsi. Ei mitään tavan omasta bisnestä tämäkään. Nämä ovat vain kaksi esimerkkiä isoista rajat ylittävistä haasteista, joita Eurooppa kohtaa terveydenhuollossa. Vain yhteistyö ja poliittinen rohkeus voivat ratkaista nämä ongelmat. Olen siis kiitollinen mahdollisuudestani tavata teidät tänään Euroopan demokratian sydämessä. Olemme myös ylpeä esitellessäni eu neuvoston terveysohjelman Hollannin puheenjohtajakauden aikana. Aloitan lainsäädäntöaloitteista esityslistasta, johon olette paljon kiinnittäneet huomiota. Ja sitten puhun prioriteeteistamme seuraavan kuuden kuukauden ajan. Ensin lääkinnälliset laitteet ja in vitro diagnoosi IVD. Euroopan parlamentin jäsenet, potilasturvallisuus on ratkaiseva terveydenhoidossa. Me olemme nähneet tapahtumia, jotka osoittavat, miten tärkeää potilaille ja teollisuudelle, että me saamme uutta lainsäädäntöä lääkinnällisille laitteille, laitteille ja in vitro-diagnostiikalle. Meillä on sama tavoite, vankka säätelykehikko. Potilaan täytyy saada tuotteita, jotka ovat turvallisia ja laadukkaita edistämällä innovoivia eurooppalaisia markkinoita. Olette luoneet pohjan neuvotteluille yhdessä Luxemburgin puheenjohtajamaan ja komission kanssa, mutta paljon työtä vielä tehtävänä. Vilpittömästi hoivan, että loppusopimusratkaisu saadaan aikaan Hollannin puheenjohtajakaudella. Sama koskee myöskin ehdotettua muutosta ihmisille tarkoitettujen lääketuotteiden asetuksen muuttamiseksi. Siinä on luvan myöntämismenettelyitä ja tiettyjä hallinnollisia puolia ja maksuja ehdotuksessa. Hollanti haluaa selottaa ensimmäisen käsittelyn neuvostossa. EU haluaa myös taata ihmisten kasvien ja eläinten terveyden korkealla tasolla. se on tärkeää, että meillä on lähennettyä lainsäädäntöä ää, tarkastuksia virallista valvontaa varten. Tarkoituksena on parantaa virallisten tarkastusten tehokkuutta ruokaketjun halki, jotta toimijoiden taakka minimoituisi ja pelikenttä olisi tasainen. Ja Hollanti pyrkii poliittiseen sopimukseen tästä ehdotuksesta. Sitten maatalousministeri haluaisi edistää ehdotusta, joka koskee eläinlääketuotteita ja lääkinnällistä rehua. Tässä ehdotuksessa myöskin pyritään puuttumaan äh, mikrobivastustukseen, antibioottiresistenssiin, joka on yksi prioriteeteistamme. Maailman on korkeat ihmisten ja terveyden suojelun standardit. Mitkä sitten ovat Euroopan unionin puheenjohtajuuden prioriteetit Hollannin puheenjohtajakaudella? Mainitsin jo antibioottivastustuskyvyn resistenssiin. On selvää, että meillä ei ole aikaa hävittävänä taistelussamme antibioottiresistenssiä vastaan, joten on toiminnan aika. Tämä yksi terveyslähestymistapa on oikea lähestymistapa jollei eläinlääkintä osallistu ja sitoudu me emme voi voittaa taistelua. Me pyrimme luomaan tällaisen One Health-verkoston, yksi terveysverkoston verkoston, joka mahdollistaa sen, että meillä on tiivistä yhteistyöstä ihmislääkin lääketieteen ja eläinlääketieteen välillä. Verkosto on foorumi, jossa jäsenvaltiot voivat päivittää tilannetta ja auttaa toisiaan. Politiikan muuttaminen kansalliseksi toimintaohjelmaksi on helppoa, mutta suunnitelmien täytäntöönpano on vaikeata kaikki kohtaamme esteitä. On tärkeää, etteivät ne hidasta toimintaamme. Ratkaisevaa, että me olemme seurattavia näiden esteiden suhteen. On tärkeää, että me käytämme olemassa olevaa tietoa. Meidän pitäisi toisemme auttaaksemme luoda ve- vertaisvertailumekanismeja EU-ssa, jossa tar- käydään, tuetaan toisiaamme antibioottiresistenssin alueella. Saadaanko lisää mahdollisuuksia? Meidän pitäisi tehdä helpommaksi fokusoidun jos listaa, joka mahdollistaa uusien antibioottien luomisen ja antibioot- vaihtoehtojen luomiseksi antibiooteille. Tähän tarvitaan myös uusia bisnesmalleja. Kaikissa näissä alueissa, kollegani maatalouden alueella ja minä tulemme järjestämään ministerikonferenssin 10. helmikuuta Amsterdamissa. Kaikki EU-terveysministerit ja kaikki maatalousministerit on kutsuttu. Konferenssin aikana me keskustelemme politiikasta skena- eri skenaarioiden alla. Me tulemme myös näyttämään elokuvan, joka on tehty konferenssia varten, ja käsittelemme realistisia dilemmoja. Tämä on tärkeä osa konferenssia. Ja täytyy ajatella, meillä voisi olla samanlainen istunto täällä Brysselissä. Kutsumme teidät mielellämme tämän, tällaiseen tapahtumaan. Tämä on erittäin hyvä tapa saada lisäymmärrystä antibioottiresistenssistä. Ja konferenssin jälkeen pyrimme saamaan yhteiset päätelmät neuvostossa antibioottiresistenssiä varten – terveys- ja maatalousneuvostossa. Me tulemme pitämään komissiota laatimaan uuden EU-toimintaohjelman, jossa on voimakkaat tavoitteet. Toinen tavoite se, että potilaat saavat ajoissa lääkkeitä, johon heillä on varaa. Puheenjohtaja, lääkkeillä on ratkaiseva osuus miljoonien potilaiden elämässä EU-ssa. Ihmisten parantaminen, sitten kroonisesti sairaalla on mahdollisuus elää aktiivisesti ja tuottavasti että iäkkäät potilaat ovat itsenäisiä vakavia sairauksia, kuten syöpä, niin että heidän elämänlaatansa paranee ja että heidän henkijäämisperspektiivinsä paranevat. Äskettäin olemme nähneet merkittäviä uudistuksia tällä alueella. Lääketieteen keksintöjä, jotka mullistavat alaa. Pitkälle sinne uusia tuotteita, jotka tarvitsevat vakavasti sairailla, jotka ovat menettäneet toivonsa uutta toivoa. Ne ovat hienoja uutisia, mutta innovaatioilla on noissa innovatiivisissa monopolististen lääketuotteiden hinnat ovat nousseet dramaattisesti. Ja yhä nämä lääkkeitä tulee markkinoille hyvin pienille potilasryhmille. Eikä niiden lisäarvo ole aina ihan selvä. Yleistä me täytyy olla, että terveydenhuoltojärjestelmä on kestävä ja innovoivia lääkkeitä on erittäin sadalla ihmiselle tarjolla. Meidän mielestä tässä on kolme kiireellistä asiaa. Ensinnäkin potilaiden haluavat nopeammin lääkkeitä ja teollisuus valittaa turhasta säätelystä, joka ei mitenkään paranna turvallisuutta, joka hidastaa prosessia ja tekee sitä paljon kalliimman. Kysymys on, miten me hyödynnämme paremmin joustavia markkinalupaa järjestelmiä. Varhainen yhteistyö kansallisten korvausvaatimusten ja lupa, EU-lupajärjestelmien kanssa voi lyhentää lääkemarkkinoille pääsyä. On tärkeää myös luoda oikeat, oikea ympäristö joustavalle markkinoille pääsylle. Turvallisuutta ei saa vaarantaa, joten täytyy olla selkeät säännöt joustavamman markkinoille pääsyn hyödyntämiseksi. Toiseksi, mitä vastatoimia meillä on lääkkeiden hintojen jatkuvan nousun vasta, jatkuvan nousun vasta. Monet näistä innovatiivisista tuotteista eivät kohtaa juuri mitään, ehkä ei mitään kilpailua. Vaihtoehtoja ei ole ollenkaan tai hyvin vähän. Nykyhinnalla ei ole mitään selkeää suhdetta tutkimus- ja kehityskustannusten kanssa tai edes lisäarvon kanssa. Paineet terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan kasvavat. Me näemme asian niin, että mitä pääsy merkitsee erittäin sairaille potilaille. Lääkärit haluavat määritellä lääkkeitä, teollisuus haluaa myydä niitä. Poliitikot haluavat ajanmukaisen terveysjärjestelmän, joka antaa potilaille sitä, mitä he tuolla tarvitsevat. Nämä ovat yhteisiä tavoitteita, hyvät ihmiset. Että meillä on yhteistä pohjaa hyvälle keskustelulle. Ratkaisu voisi olla yhteistyössä tiedonjako, hintoja koskevan tiedonjako maiden kesken tai jopa yhteiset hintaneuvottelut, mutta kai vapaaehtoiselta pohjalta. Kolmanneksi on aika keskustella, ovatko jo markkinoille pääsy, markkinoille pääsy lainsäädäntö, joka tarkoitus on kannusta innovaatioon, onko se yhä tasapainosta peruspatentin lisäksi, joka kestää 20 vuotta, joka tavoitteena on innovaatioiden turvaaminen. Erilaisia patentin jatkomenetelmiä on luotu, jotka edistävät lääkkeiden markkinointia ja kehityslupia. Tähän liittyy myös täydentävät suoja, suojasertifikaatit, tietosuoja ja yksinoikeudet. Ovatko ne ihan välttämättömiä, otan huomioon, miten lääkkeiden tuotanto nopeasti muuttuu? Eikö ole oika määritellä innovaatioiden turvaaminen, nopean markkinoille pääsyn ja sellaisten hintojen mahdollistamiseksi, johon ihmisellä on varaa. Me pyrimme analysoimaan näiden olemassa olevien sääntöjen ja patenttien jatkamisten ää, lisäarvoon lähikuukausina. Ja sitten ruoantuotannon parantaminen. Ää, terveys liittyy ruokailutapoihin. Mutta ihmiset, vaikka he yrittävätkin sitä terveelliseksi, vaarana, että he nauttivat liikaa suolaa, sokeria ja rasvaa, erityisesti tyydyttävää rasvaa, koska ruoanjalostuksessa syntyy, käytetään liikaa näitä. Monet jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimiin kansallisella tasolla. Myös sen teollisuus on ryhtynyt parantamaan tilannetta. Tuo on rohkaisevaa, mutta meillä on 28 maata ja yhdet sisämarkkinat. Eikö siellä kautta seuraava askel, yhteen eurooppalainen askel, sillä elintarviketeollisuus on rajat teollisuutta. Ja koska meillä on harmonisoitu lähestymistapaa, sieltä viedään pohjaa yhteistä pelikentältä ja se estää tuoteinnovointia. Pitäisikö meidän, eikö meidän pitäisi tehdä terveiden ratkaisun tekeminen helpommaksi ja saada terveempiä tuotteita markkinoille? yhdessä alan, kansalaisjärjestöjen, jäsenvaltioiden, komission ja maailman terveysjärjestön kanssa me tulemme järjestämään konferenssin, jossa pyrimme tunnistamaan tarvittavat toimet. Tässä helmikuun konferenssissa tavoitteemme on muuttaa nämä toimet yhteiseksi tiekartaksi. Tästä voimme keskustella epämuodossa neuvostossa huhtikuussa. Tuotteiden reseptien muuttaminen, jotta terveellinen vaihto, valinta olisi helppo valinta, vaatii sisua. Siksi me yhdistämme voimat seuraavien puheenjohtajamaiden kanssa triossa ja pyrimme ankkuroimaan eurooppalaiset toimet neuvoston johtopäätöksiin. Ja sitten tähän liittyy läheisesti nämä transrasvat. Ovat jälleen uhka Euroopan terveydelle. Ne ovat tarpeettomia, sillä ne voidaan korvata terveellisellä rasvoilla. Ei ole mitään syytä olla toimimatta. Euroopan komissio on julkaissut pitkään odotetun kertomuksen transrasvahapoista viime joulukuussa. Sen jälkeen komission Andrew Kaittis ilmoitti, että hän alkaisi julkisen kuulemisen ja rupesi arvioimaan ää, teollisesti tuotettujen transrasvojen kuluttamista lainsäädäntökeinoin. Mä odotamme johtopäätöksiä. näiden kolme pääprioriteetin lisäksi tulemme työskentelemään monen tärkeiden aiheiden kanssa, kuten dementia. Meillä on 400 000 potilasta Euroopassa, 15 miljoonaa 2050. Me kaikki tunnemme jonkun, jolla on dementia. Olemme nähneet tai kokeneet, minkälaisia menetyksiä kärsimistä tämä sairaus aiheuttaa potilaille, sukulaisille ja ystäville. Ranskan puheenjohtajakauden jälkeen, vuonna 2008 jälkeen siis, maat Luxemburg mukaan lukien ovat tehneet dementiasta prioriteetteja. Me uskomme, että aikaan yhdistämään nämä eri toimet jokaisessa valtiossa kattavaan näkemykseen, miten tarttua kaikkiin dementian luomiin haasteisiin. Ei sitä vain sopimuksena, mutta suuntaviivana, jotka yhdistävät vuosien kokemuksen politiikan, innova- hoitoinnovaatioiden, sosiaalisen innovaation ja tutkimuksen alueella – Toivottavasti tämä on askel eteenpäin, joka parantaa elämänlaatua niin monelle ikääntyvissä yhteiskunnissa. Lopuksi Hollanti tulee järjestämään konferenssin, joka koskee terveydenalan ammattien laatua. Sen äh, ammattipätevyys turvallisesti liikkeessä. Se kuulostaa vähän abstraktilta, mutta tämä aihe koskee potilas, potilaiden huolenaiheita. Miten me estämme sen, että terveydenhuoltotoimi henkilöstö ei tee virheitä, toimi ala-arvoisesti. Me pyrimme palvelemaan kaikkia eurooppalaisia potilaita taistelemalla antibioottiresistenssiä vastaan, tarjoma, takaamalla laadukkaat in vitro diagnostiikkajärjestelmät, takaamalla pääsi innovoiviin tar- innovoivia lääkkeitä, joihin ihmisillä on kuitenkin varaa, työskennellä terveystoiden kanssa parantamalla la- hoidon laatua ja turvallisuutta. Ei mitään tällaista bisnestä siis ja odotan yhteistyötä. Kiitoksia kovasti ministeri alustuksestanne. Nyt voimme heti aloittaa ensimmäisen kysymyskierroksen koordinaattoreilla tai poliittisten ryhmien edustajilla. Ja aloitamme heti edustaja Grostetista EPPstä. Kiitoksia. Arvoisa ministeri, hieno kuulla teidän kertovan meille prioriteeteista. Ne osoittavat hyvin, että terveys on tärkeä politiikan saada kaikille eurooppalaisille. Niin ensin puhuitte antibioottiresistanssista, kun itse esittelijänä, kun tarkistetaan lainsäädäntöä eläinlääkkeiden kohdalla. Siksi todella toivotan tervetulleeksi sen, mitä sanoitte toimista, joihin aiotte ryhtyä antibioottiresistenssin suhteen. Me itse teemme paljon työtä varjoesittelijöiden kanssa ja yritämme ensimmäisessä käsittelyssä saada mahdollisimman suuren yhteisymmärryksen kantojen taakse laatia parhaan mahdollisen tekstin niin, että yritetään tukea innovaatiota ja parannetaan uusien lääkkeiden käyttöönottoa, mutta tietysti pitää toimia antibioottien käyttöä vastaan, niin kuin aikaisemminkin. Me tarvitsemme teiltä tässä tukea, koska tiedän, että joitakin ongelmia ehkä on tulossa, mutta arvoisa ministeri, me todellakin tarvitsemme teiltä tukea, kun äänestämme tästä asiasta ensimmäisessä käsittelyssä. Puhuitte myös uusien lääkkeiden saannista, innovatiivisten lääkkeiden saannista. Tämä on teille prioriteetti teitä maiden kanssa tässä yhteistyötä ja neuvottelette harvinaisten lääkkeiden saannista ja pyritte saamaan aikaan yhteistyörakenteita. Voisitteko kertoa hiukan tarkemmin vielä tästä? Sitten puhuitte lääkkeiden hintojen määrittelystä. Miten todellakin aiotte vakuuttaa tässä asiassa? Te puhuitte vapaaehtoisuuspohjasta, mutta kun tältä pohjalta liikkeellä, niin aina on paljon vaikeuksia saavuttaa tiettyä konsensusta neuvostossa. Mitä voitte meille kertoa, minkälaista liikkumavaraa teillä on ja miten uskotte voivanne tässä edetä, koska sehän olisi erityisen tärkeää kyllä. Thank you very now for... Kiitoksia ja nyt sosialisteista edustaja Wilmot. Kiitoksia. Ja tervetuloa ministeriä. On hyvä nähdä teillä täällä tänään ja on hyvä kuulla, että olette selvästi sitoutunut potilaisiin, joka joskus täällä unohdetaan ja enemmänkin sitoudutaan teollisuuteen kuin potilaisiin, joten olen kovin iloinen siitä, että olette sitoutuneet potilaisiin. Olen iloinen siitä, että mainitsit, että lääkinnälliset laitteet ovat yksi prioriteeteista, ja minä olen esittelijä tässä asiassa. Ja vaikka on totta, että pääsimme eteenpäin Luxemburgin puheenjohtajuuskauden aikana, emme ole vielä päässeet loppuun liseen y- yhteisymmärrykseen. Kuitenkin on kulunut kolme vuotta siitä, että komissio on julkaissut alkuperäisen ehdotuksensa. Aika on kulunut paljon ja olemme velkaa potilaille sen, että pääsemme eteenpäin tästä ja pystymme varmistamaan korkeimman tason potilasturvan. Jos syntyy uusi skandaali, niin ihmiset kyllä haluavat tietää, miksi meillä on kestänyt niin kauan. Ja on vielä useita vaikeita kysymyksiä ratkaistavana. haluan tietää, mitä aiotte tehdä varmistaaksenne, että saamme aikaan hyvän kompromissin, että kom- neuvosto taipuu kompromissiin, koska neuvotteluissa neuvostolla vähän tapana sanoa, että no tämä on meidän kantamme. Se ei ole mikään hyvä tapa toimia ja tapa saada aikaan tuloksia. Kaikkien on liikuttava kannoissaan. Parlamentin ja neuvoston Te ei auta, jos neuvosto vaan sanoo, että tämä on meidän kantamme, emmekä liiku siitä. Joten mitä aiotte tehdä, jotta kummatkin osapuolet liikkuisivat vähän niin, että pääsisimme hyvään yhteisymmärrykseen? Sitä haluaisin kysyä teiltä alkoholista. Olin erittäin iloinen nähdessäni neuvoston johtopäätökset äh, joulukuulta, jossa pyydettiin äh, kalorimerkintöjä alkoholi äh, juomiin ja että hyväksyttäisiin uusi strategia vuoteen 2016 loppuun mennessä. EU on yksi ähm, maailman alueista, jossa juodaan eniten ja alkoholiin liittyvät haitat ovat valtaisa kustannus äh, terveydenhuoltojärjestelmillemme, mutta huolimatta parlamentin ja jäsenvaltioiden vetomuksista komissio ei ole vielä ryhtynyt toimiin eikä ole antanut kertomusta alkoholin pakkausmerkinnöistä. Se olisi pitänyt antaa vuonna 2014 joulukuussa, joten mitä mitä aiotte tehdä, jotta varmistetaan, että ryhdytään toimimaan näin tärkeässä kansanterveydellisessä kysymyksessä? Kiitoksia. Ja sitten edustaja Görling ECRstä. Thank you, Chairman, and, uh, well... Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa, ministeri. Itse asiassa aion puhua myös hiukan alkoholista, mutta ehkäpä tässä vain tuen, mitä Glennis sanoi, ja puhunkin jostain muusta. Haluaisin ehkä palata AMR. In, uh, great mikrobilääkeresistenssistä me puhuimme sitä paljon viime kaudella. Se on tullut yhä enemmän esille ja niin kuin Rova Grostet sanoi, me käsittelemme sitä lääkedirektion yhteydessä. Ja vaikkakin eläinlääke Lännan puoli on tässä varsin tärkeä kysymys. Meillä oli tilaisuus, tulee olemaan tilaisuus ratkaista tämä puoli asiassa tällä kaudella, mutta on vaarassa, että korostamme liikaa tätä puolta ja korostamme eh, maatalouden ja eläinhoidon merkitystä, emmekä ota huomioon tätä laajempaa osaa ongelmaa, kun liikaa potilaalle määrätään mikrobilääkkeitä. Haluaisin kuulla hiukan vähemmän, mitä tehdään eläinlääketieteen alalla, koska se on mielestäni jo aika pitkälti ratkaistu asia ja toivottavasti neuvosto päätyy tässä yhteisymmärrykseen. Mitä aiotte tarkemmin tehdä mikrobilääkeresistenssikysymyksessä, mitä tulee ihmisterveyteen? Kiitoksia ja sitten Aldesta edustaja Gerrandi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän ministeri Slippersiä hänen erinomaisesta prioriteettikuvauksesta kaudellanne. Tässä tuli Täällä minä olen. Tässä tuli kaikki tärkeät aiheet mainittua. Ensinnäkin yleinen kommentti koko tältä politiikan alalta. Minusta on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot yrittävät päästä eroon liiallisesta herkka, herkkähipiäisyydestä EU-ssa terveyskysymyksessä. Ymmärrän kyllä tämän herkkähipiäisyyden, mutta jos voidaan yhdessä saada huomattavia etuja, eihän tätä pitää nyt pidä mitenkään ohittaa. näin tämän oikeastaan kaikissa aiheissa, jotka liittyvät kansanterveyteen. Tätä kovasti aina jäsenvaltiossa pelätään. Esimerkiksi toivotan teille suurta menestystä, miten tartutte antibioottiresistenssiin. Se on todella ihan oikeutetusti ykkösprioriteetti Alankomaiden kaudella tässä on jälleen tullut esille hälyttäviä suuntauksia. Toivon todellakin, että tulevina kuukausina pystytte tässä asiassa etenemään huomattavasti. Sitten toinen kysymys, ensimmäinen konkreettinen kysymys, tämä liittyy oikeusasian, jonka komissio hä- hä- hävisi. Jäsenvaltiot ovat liittyneet ja parlamentti myös on kiinnitän tähän huomiota. Ja kysymykseni kuuluu, mitä neuvosto aikoo tehdä tämän päätöksen takia. Seuraavalla viikolla keskustelemme komission kanssa, mitä komissio tekee tämän tuomion jälkeen. Olen todella uutelias, mitä puheenjohtajavaltion neuvoston nimissä aikoo tehdä. Sitten vielä lopuksi puheenjohtaja. Kysymys on lääkkeiden hinnoista ja ministeri ihan oikeutetusti otti tämän esille, mitä minun tulee. Kyse ei ole vain uusista innovatiivisista lääkkeistä, asia on paljon laajemmasta kysymyksestä. Onkin sitten outoa, että 2016 EU-ssa voidaan maksaa kaksinkertainenkin hinta lääkkeestä kuin sekin toisessa jäsenvaltiossa, mutta ei pidä sitäkään unohtaa, että avoimuusdirektiivi neuvostossa aikanaan tällä välillä on haudattu ja komissio on vetäytymään tässä ja komissio antaa antanut ymmärtää, että sillä ei ole oikein vielä uusia suunnitelmia uudesta ehdotuksesta. Konkreettinen kysymys, miten näitä tarttua tähän kysymykseen? Tässä oli jo kyse vapaaehtoisuudesta, ymmärrän tätä lähtökohtana, mutta eikö tämä ole liian sattumanvaraista toimintaa? Eikö tarvita hiukan vahvempaa eurooppalaista toimintaa kuin tässä nyt ehdotitte? Kiitoksia. Thank you very much. And now Mr. Kiitoksia. Ja nyt eh, herra Ek eh, vihreistä, eh, Guesta. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä ministeri, että olette täällä äh, tänään ja meillä on mahdollisuus keskustella kanssanne ja äh, siitä, että esittelitte prioriteettinen ohjelmanne. Äh, hyvä ministeri, meidän yllämme leiju Damokleen miekka, mainitsitte tämän antibiooteille resistentit bakteerit ja olen hyvin iloinen siitä, että tämä asia on myös teidän sydäntänne lähellä. Muutama päivä sitten sain tiedon että tämä on hyvin huolestuttavaa, että uusi superbakteeri eh, Kiinasta, joka eh, ensimmäistä kertaa tunnistettiin marraskuussa 2015 Kiinassa on jo päättynyt tänne eh, Eurooppaan. Tämä uusi superresistentti mikrobi on todellinen uhka kansalliselle mm, terveydelle. Se voisi johtaa joka pandemiaan ja se on immuuni jopa kolistiinille tälle hätäantibiootille, joka meillä on. Ähm, Tämä resistenssi eh, eh, kolistinia vastaan saattaisi johtaa siihen, että monia sairauksia ei pystytä enää hoitamaan. Nyt jo Euroopassa kuolee 25 000 ihmistä eh, antibiooteille vastuskykyisiin bakteereihin ja monet kuolemat jäävät myös tietämättä. Ja aiotteko maatalousalan kollegoillenne suosittaa pohtimaan eh, vakavasti tätä yksinkertaisinta ratkaisua, nimittäin että vähennetään ää, eh, ää, eh, eläinten määrää ja nostetaan eläinsuojelustandardeja, mennään joukko massakasvatuksesta eläinystävälliseen eh, eläinten kasvatukseen, silloin nämä eh, bakteereille vastustus, antibiootille vastuskykyiset bakteerit eivät voi levitä niin helposti. Kiitos ministeri, kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen, että voimme keskustella näistä häiritsevästä. Ne kuuluvat teille. Meillä on kaksi kysymystä. Toivottavasti että toimii. Dennis mainitsi jo toisen niistä, Lens Wilmat siis. Eli nykyiset neuvottelut lääkinnällisistä laitteista. Parlamentti hyväksyy tarkistuksen, jolla taataan lääkinnällisten laitteiden turvallisuus. Ja siinä vaaditaan tiettyjen aineiden valvontaa, jotka ovat toksisia, jotka häiritsevät lisääntämisjärjestelmää, jotka ovat harmonihäiritsijöitä. Ja tänne on, että silloin kun vaihtoehtoja ei ole olemassa, tämä on edelleen periaate, että, mutta neuvosto on vastustanut parlamentin tarkistusta. on ottaa tehtävä, luotte enemmistön, joka tukee riskiaineiden korvaamista. Ja sitten kysymys hormonihäiritsijöiden havaitsemisen tieteellisten kriteerien luomiseksi. Tämä on varsin eeppinen tarina tämä. Viime kuussa, kuten mainittiin, tuomioistuin totesi, että kun ei voi käyttää tieteellisiä kriteereitä, se rikkoo lainsäädäntöä. Ja näiden kriteerien puute vaikeuttaa hormonihäiritseiden vastaista taistelua. Mutta tosi outoa, kun komissio sopimusten valvojana sanoi, että se haluaa jatkaa vaikutusarvioiden kanssa suunnitelmien mukaan. Ja näyttää, että se haluaa jatkaa lainsäädännön rikkomista sen sijaan, että se herättäisi oikeussuojakeinoja, mihin toimii täytyy ryhtyä. Jotta komissio toimisi niin kuin sopimusten martioiden pitää, eikä suhtautuisi huo- niin huolimattomasti niin tärkeässä asiassa kuin harmonihäiritsijät. Takaa, että parlamentti tekee kaikkea, että tästä tulee paha paikka komissiolle. Thank you very much. And now Miss Evi. Kiitoksia. Ja nyt edustaja Evi EFDDstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa, hyvä ministeri. Minä olen täällä. Olen huomannut, että olen täällä. Olen huomannut, että myöskin äh, GMO kuuluvat teidän toimivaltuuksinne. Ja koskapa parlamentin eh, ehdotus eh, komission ehdotus eh, hylättiin. Tämä liittyy siihen, että jäsenvaltiot voisivat kieltää tiettyjen eläinten rehujen ja elintarvikkeiden kaupallistamisen, jotka perustuvat GMOihin. Oletteko seurata tätä prosessia neuvostossa ja millä tavoin? Ja sitten meillä on myöskin tämä keskustelu äh, antibioottiresistenssistä. Me tiedämme, että yksi äh, suuri syy tälle on intensiivinen karjatalous. Mm, äh, direktiivi kieltää markkereiden käytön antibioottia tavoitteissa. Äh, siitä huolimatta äh, EFSA on amfloraperunan suhteen, jossa on geeni NMP2, joka antaa resistenssi kuudelle antibiootille mukaan äh, lukien neomiciini ja kanamisiini. EFSA kanta oli puoltava, parlamentin kanta oli kieltävä, mutta komissio hyväksyi tällaisen transgenisen hybridimaisin kaupallistamisen, jonka tämä parlamentti ja tämä valiokunta on hylännyt. Ja tässä on mukana antibioottiresistenssi, joten miten mieltä neuvosto on mm, ehkäisevistä toimenpiteistä, teollisessa karjan tuotannossa ja liittyen näihin GMOihin, joilla on antibioottiresistenssiä. Now we can uh, give a floor to the minister for answer. Kiitoksia. I have to ask. Kiitoksia. Nyt voimme antaa ministerille puheenvuoron vastata. Mm, uusin kysyä, olisiko mahdollista vastata 10 minuutin sisällä, koska meillä on vielä pitkä lista kysymyksiä kollegoilta. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt hiukan ensin hollanniksi. Mitä tulee hinta yhteistyöhön neuvotteluun, miten tässä aion toimia, jos toimitaan vapaaehtoisen puolella. Tiedän, tämä on varsin herkkä kysymys monille maille ja monet maat sanovat, että meillä on tärkeät kansalliset toimivalta tässä asiassa, ja niin se onkin, eikä halua tämä muuttaa. Ja kuitenkin olen sitä mieltä, että EU-ssa meidän pitäisi fiksummin toimia yhteen näissä kysymyksissä, ja yhteistyötä voimme harjoittaa esimerkiksi kertomalla paremmin, mitä hintoja maksamme, tai voidaan katsoa, voimme käydä yhdessä kauppaa. Me teemme yhteistyötä Benelux-maiden kanssa ja neuvottelemme lääkevalmistajien kanssa, voisimme olettaa, että muidenkin kannattaisi toimia samalla tavalla, ja kiinnostusta on jo ollutkin. Ja kun me asetamme sääntelyä, tämä tarkoittaa silloin sitä, että tulee valtava prosessi eteen, missä monet maat eivät pidetä kovinkaan hyvänä ajatuksena, ja tässä menetään paljon aikaa, ja mielestäni ei ole aikaa hukattavaksi. Tässä on kyse lääkkeistä, ja on monia lääkkeitä, joita ollaan nyt kehittelemässä kaikki tunnemme hepatiitis C-tapaukset omassa maassa ja kaikissa muissakin maissa. Minkälaisiin vahinkoihin tämä, kuinka paljon on mennyt siihen, että uusia lääkkeitä saadaan käyttöön? Terveysalalla olen todellakin sitä mieltä, että meidän pitäisi löytää niitä alueita, joilla voimme tukea toisiamme ja haluaisin sen tahtovien äh, halukkaiden koalition aikaan. Meidän pitäisi tarkastella, kuinka voimme toisiamme tukea ja näin toimimme tämän puheenjohtajakauden audella. tässä yhteydessä ensimmäinen kokous pidetään kansallisten johtajien kesken tältä, tältä sektorilta ja tietysti kaikki viranomaiset kokoontuvat asiassa yhteen ja järjestämme kokoukseen, jossa todella käsitellään näitä aiheita niin, että puheenjohtajakauden lopussa voimme ministerin kanssa neuvotella, minkälaisia yhteistyömuodosta, minkälaista yhteistyömuodosta voidaan päättää. Sitten mitä tulee raportointiin, lääkinnällisistä laitteista ja in vitro-diagnooseista. Olen samaa teidän kanssanne siitä, että meidän pitää yrittää tässä asiassa todellakin viedä asiat loppuun. On tämmöinen äärimmäisen tärkeää. Toisaalta on kyse tuotteiden turvallisuudesta, ajatellaan kaikkia eurooppalaisia potilaitamme, ja toisaalta innovaatioista, joita me todellakin haluamme, jotta voimme saada ihmistä tätä kautta osallistumaan aktiivisesti eh, yhteiskunnan toimintaan jaan vetomukseni siitä, että meidän pitää saada aikaan jotakin ja olen myös sitä mieltä, että meidän pitää kaiken lähteä liikkeelle. Ja ymmärrän, ymmärtääkseni eilen pidettiin varsin hyvä kokous, jossa jonka takia voimme suhtautua tulevaisuuteen myönteisemmin ja odotankin jo innolla keskusteluja teidän kanssanne, jotta todellakin seuraavan puolivuotisaikan, vuoden aikana voimme viedä asian loppuun. Sitten alkoholista. hormonihäirikkö häirintäaineet. Rova Auken kysyi tästä asiasta. Me olemme tässä yhdessä parlamentin rinnalla. Me, siis neuvosto ja Euroopan parlamentti, me on monta kertaa kehottaneet komissiota ryhtymään toimiin ja on vahinko, että komissio ei ole vielä ryhtynyt tähän tuomioistuin syyskuussa ilmo, teki oman päätöksensä. Ja Ruotsi oli ilmeisesti oikeassa, mitä tuli siinä, että komissio pitää velvoittaa siihen, että se laatii selkeät kriteerit. Mitä voimme todeta, että komissio tällä hetkellä tekee työtä vaikutusarvioinnin parissa joka tämän vuoden puolivälissä viedään loppuun ja me toivomme, että komissio sitten myös todella tämän vaikutusarvioinnin jälkeen, kun se on valmiiksi, ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja saa aikaan tarvittavat normit ja toimenpiteet. Sitten antibioottiresistenssistä. Monet teistä kysyivät tästä asiasta. Ja mikä tilanne nyt on? Nyt on sellainen vaikutelma, että nyt pitää huolehtia siitä, että varovaisemmin käytetään ja rajoitetaan antibioottien käyttöä. Meidän pitää lyhtyä myös ennakoiviin toimiin, kun on siitä kyse, vai entä sitten lääketieteen? eläinlääketiede ja maatalous, pitäisi siellä käyttää varovasti näitä aiheita. sen tässä taataan kaikkia, myös lääkäreitä ja heidän reseptin kirjoittamiskäytäntöjään. Ympäristöstä tiedämme vielä aivan liian vähän Alankomaissa. Tutkijat ovat saaneet tehtävän tutkia tätä asiaa ja tällä hetkellä on paljon tutkimusta meneillään antibioottiresistenssistä ja miten se vaikuttaa ympäristöön. Tiedämme kuitenkin, että tämä liittyy, on varsin monipuolinen kysymys. Jos me ennaltaehkäisevästi käytämme antibiootteja rehussa, silloin me tiedämme, että tämä lisää antibioottiresistenssiä. Me tiedämme myös, että jos sitä ostaa, lääkkeitä ostaa apteekista, niin tämä vaikuttaa myös. Jos on kylmettynyt on flunssassa, niin kyllähän tämä sitten vaikuttaa muihinkin asioihin ja siksi meidän pitää panostaa asia yhtä lailla kautta rintaman terveyspolitiikassa ja muualla se on aina tapa toimia. Jokaisella on hienot kansalliset suunnitelmat, sen me tiedämme, olemme nähneet nämä suunnitelmat, mutta tietenkin on kyse siitä, mitä me tällä kaikilla teemme. Ja tästä tarvitaan vertaisarviointi, se olisi merkitystä, että me toimme kansainvälisesti. Jo tällä tavalla on tällainen Global Health Security Agenda. Ja sitten tehdään näitä vertausarviointia maiden kesken. Haluaisin todellakin toimia tällä tavalla myös neuvostossa ja huolehtia siitä, että ryhdymme toimiin kautta linjan eri rintamilla. Ja olen samalta kaikkien kanssa siitä, kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Ja me tosiaan haluamme monien maiden kanssa, monethan ovat ymmärtäneet, kuinka tärkeästä se on kysymys, niin niiden kanssa haluamme toimia. Ehm, is nog niet helder. Ei ole vielä selvää, milloin alkoholimerkintä kertomus julkaistaan. Sitä odotettiin jo vuonna 14 joulukuussa, mutta Euroopan komissio silloin kertoi, että tarvitsee lisäaikaa sisäisissä neuvotteluissaan olen hyvin tietoinen siitä, että Euroopan parlamentti on painottanut sitä, että nopeasti raportti, kertomus julkaistaisiin ja minä tulen myös kehottamaan komissiota mahdollisimman nopeasti julkaisemaan asiakirjan. sitten geneettiset muutokset. Minun tä- GMOsta täytyy sanoa, että puhun tässä tavallaan myös maatalousministerin puolesta hänellähän tämä aihe aivan erityisesti kuuluu. Olen sitä mieltä, että mitä tulee tähän ehdotukseen tai asetuksen GMOista, me odotamme tällä hetkellä vaikutusarviointia komissiolta ja sen jälkeen sitten katsotaan, mitä tämän vaikutusarvioinnin kanssa voidaan aikaan saada saavuttaa ja mitä tarkoittaa GMO-kasveihin ja miten se, tämä liittyy antibioottiresistenssiin. Tässä tarvitaan lisätutkimusta. On tehty Alankomaissa, samoin muissa maissa. Tiedän kyllä, että tutkimusta on aloitettu. Nyt taisin suurin piirtein vastata kysymyksiinne. Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt voimme aloittaa toisen puhujakierroksen. Aloitamme Meret McGuinnessistä. Kiitoksia ja tervetuloa ministeri. Kysymys, jonka minä halusin esittää, sen esitti jo kaksi muuta kollegaa. Se liittyy alkoholiin. Vastasitte siihen va- osittain, joten teen lisäkysymyksen. Se liittyy tuomioistuimen päätökseen Skotlannin parlamentin laista, jossa haluttiin ottaa käyttää vähimmäisyksikköhinta alkoholille osana kansanterveysstrategiaa. Onko teillä ajatusta, näkemystä tästä? Ja ehkä voisitte kertoa vähän enemmän tämän kysymyksen kansanterveydellisistä vaikutuksista. Kiitoksia, edustaja Boltsan. Poštovana ministrice, Tervetuloa, hyvä ministeri. Olen iloinen siitä, että olette täällä kanssamme. Ensinnäkin haluaisin kommentoida näitä aiheita, jotka olette valinnut Alankomainen puheenjohtajuuskauden prioriteeteiksi. Mielestäni eh, tärkeä on nimenomaan se, mikä liittyy kysymykseen, niin elintarvikkeiden laatu, eh, koordinoitu lähestymistapa, eh, tiedemaailman, elintarviketeollisuuden ja Euroopan päättäjien kesken on tärkeää liikalihavuuden vähentämiseksi. Meidän on vähennettävä suolaa, sokeria, rasvaa, elintarvikkeisiin myöskin kaloreiden saantia. Tämä voidaan saavuttaa useilla eri tavoilla verotuspolitiikalla tai sillä, että esimerkiksi joku maksimimäärä, kuinka paljon näitä aineita voi tuotteessa olla. Haluaisin tietää, mitä Hollannin puheenjohtajakaudella aiotaan tehdä elintarviketurvallisuuden suhteen ja oletteko sitä mieltä, että Euroopan unionin tähän asiaan puututtava? Kiitoksia. Minister, te prioriteter, które tu są wymienione. Rouva ministeri. Nämä ovat tärkeitä aiheita ja haluaisin puhua antimikrobiresistenssistä, Mutta erityisesti edullisten lääkkeiden saatavuudesta. Kysymys on hinnoittelun seurattavuudesta. Me olemme tienneet pitkään, että jäsenmaat neuvottelevat hinnoista luottamuksellisissa järjestelmissä. Erityisesti julkinen terveydenhuolto tekee Miten saadaan tällaista yksityistä tietoa neuvotteluista lääkeyritysten kanssa? Ehkä meillä ole vielä innovointien lisäarvon määrittelyä. Tällä hetkellä innovointi tarkoittaa patentin pidentämistä, joka johtaa korkeisiin hintoihin niiden ylläpitämiseen. Mitä olette voi tehdä tämän tilanteen muuttamiseksi? Voitteko tarttua tähän innovoinnin käsitteeseen sinänsä? Ja mitä tarkoittaa, että uuden sen lääketteen lupien ja ostavoittamisella? ajatellessamme erityisesti lääketurvallisuutta. Kiitoksia edustaja Witema. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri siitä, että tulitte tänne vastaamaan kysymyksiin. Todella haluaisin korostaa ähm, antibioottiresistenssiä e, ja äh, antibioottien käytön, käyttöä ja sitä, että haluatte vähentää sitä. On ajateltu, että antibioottien määrän äh, käyttö tulee nousemaan yhden sukupolven aikana 70 prosentilla maailmanlaajuisesti. Ja äh, olen maanviljelijä näen, että joillain mantereilla antibiootteja kasvatetaan vielä kasvun edistäjänä tai ennaltaehkäisevästi. Ja mielestäni Alakomailla Euroopalla voi olla tässä johtava asema. Meillä on paljon innovaatioita joita emme enää käytä. Ja on tärkeää, että Alankomaat käyttää tätä hyvää esimerkkiä, jakaa hyviä käytänteitä ja korostaa myös sitä, että täytyy tehdä enemmän tutkimusta ja kehitystä uusien antibioottien löytämiseksi, koska vuodesta 1987 ei ole keksitty uusia antibioottityyppejä ja tämä on hyvin hälyttävää. Sitten eräs asia maataloudessa, jonka nostit esiin, on erittäin tärkeä, nimittäin parempia tapoja terveellisen ruoan tuottamiseksi. Tämä on tärkeää myös maatalouden imagon kannalta. Sitä ei pitäisi pitää ongelmana, vaan suurena ratkaisuna. Ja Alankomaissa meillä on paljon uusia innovaatioita ja paljon tutkimusta on tehty. Ja haluaisin, että että Hollannin puheenjohtajakaudella annettaisiin tilaa yrittäjyydelle ja innovaatiolle Euroopan tasolla, että voitaisiin keskittyä enemmän terveelliseen ruokaan. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Minör. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän äh, ministeri Sipilä, että tulette paikalle. Haluaisin kysyä Tiisa äh, palvelukaupasta parlamentissa meidän maassa TISA vaikuttaa vahvasti julkisiin palveluihin tai siihen, niihin kysymyksiin, jotka eivät ole julkisia palveluja. Jo vaikka yhtään eh, TISA tekee näistä palveluita, jotka eivät ole hallituksen hoitamia, vaan tämä liittyy markkinapolitiikkaan meillä on juurikaan enää ole Hollannissa julkisia palveluita. Tämä vaikuttaa vahvasti koulutuksen, ambulansseihin, äh, kätilöihin, sairaanhoitoon. Oletko samaa mieltä, että julkisen palvelun määritelmää pitää todella äh, määritellä tarkemmin ja pitäisi keskustella määritelmästä myös ministerineuvostossa. Ja vielä lopuksi jotkut ovat puhuneet hormonihäiritsejäaineista ja tuomioistuimen päätöksestä Minäkin haluaisin, että komissio todellakin ryhtyy toimiin asiassa. Thank you very much, Mr. Eikaut. Kiitos, herra Eickhout. Anteeksi. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos ministeri. Kaksi asiaa. Ensinnäkin hormonihäiritset, mutta mitä minun tulee, tämä oli vähän pettymyksen aiheuttava vastaus. Alankomaat itse ei ole tukenut tätä asiaa kunnolla tuomarihan sanoi, että komissio ei pidä kiinni laista juuri koska tämänhetkinen vaikutusarvio tehdä tässä, se ei noita lakeja, koska se haluaa ottaa huomioon vain lääketieteellisiä kriteerejä. Tuomari sanoi, että voitte vain käyttää siis tieteellisiä, ei laajempia kriteerejä. Komissio on että me siltikin teemme vaikutusarviomme ja sanoi, että me emme väli näistä tuomistojen päätöksistä. Nyt tässä vastauksessa on taas sanottu, että kyllä me toivomme, että komissio tulee ottamaan tämän huomioon sitten e, tämän vuoden puolisen välissä vaikutusarvio on valmis. Sitten toivomme, että komissio toimii tässä oikein. Tehän sanotte tällä, että komissio vielä voi puoli vuotta ohittaa tämän tuomistojen päätöksen eikä sittenkään toimia. Tässähän me, meidän pitää olla selvästi komissilla, että te rikotte lakia eikä sitä sallita. Sitä, näin ei saa tehdä. Nyt jo pitää toimia aika puolen vuoden päästä ja teidän pitäisi hiukan tiukemmin toimia, kun tässä alussa annatte ymmärtää sen toinen asia, lääkkeiden saanti. Minä haluan se myös joustoa lääkkeiden saanti. Jousto tässä on ongelma. Avoimuuden puute on myös ongelma. Ja se on todella iso ongelma, että edelleenkin määrittelemme lääkinnällisen hoidon. Tämä on niin epäselvää, että on sellaista kilpailua, oikeastaan kuka voi pyytää korkeita hintaa lääkestä. On hyvä, että ne, te olette tällaisen pilottihankkeen aloittaneet Benelux-maiden kanssa, mutta te on, että ei pidä menettää, hukata aikaa, miten Euroopassa toimitaan. Tämä oli ristiriita. Tietysti pitää mennä eteenpäin tämän päätyöryhmän kanssa, mutta sitten tällä välillä tarvitaan enemmän avoimuutta hintamäärittelyyn, tarvitaan Euroopasta politiikkaa ja tämä voi vain tapahtuu niin, että tämä Benelux-hanke laajentaa muihin maihin. Thank you very much. And now Mr. Liese. Kiitoksia, herra Liise. Ja, ich bitte um Entschuldigung, dass ich... Niin, pyydän anteeksi, että minun täytyy lähteä vähäksi aikaa ulos. iso britian ympäristöministeri halusi puhua kanssani. Äh, kollegat varmaan arvaavat, mistä se on kyse. Minä puhun Rova Sommerin nimissä, joka ei valitettavasti voi olla täällä tänään enää. Ja kyse on eläinten kloonauksesta. Parlamentti jo eh, useita kuukausia sitten suurella enemmistöllä eh, teki päätöksen kloonauksen kieltämisestä ja me eh, haluaisimme rohkaista neuvostoa pikaisesti käsittelemään asiaa ja tarkastamaan parlamentin näkemyksen, eikä ole mikään ratkaisu se, että sanotaan, että parlamentin kanta ei ole hyväksyttävä. Tämä oli se, mitä Rova Sommer halusi sanoa. Minä sanoin vielä e, jotain lääkinnistä laitteista. Meillä oli onneksi mahdollisuus jo keskustella kahden kesken. Haluaisin korostaa sitä, mitä Glenis Vilmot jo sanoi. Jäsenvaltiot eivät saa pitää kiinni kannastaan ja Äh, olen iloinen nähdessäni ensi viitteitä siitä, että haluatte saada jäsenvaltiot kompromissin äh, partaalle. Sitten äh, antibioottiresistenssi. Mm, haluaisin viitata tarkistuksen, jonka yhdessä monien kollegoiden kanssa tein François Kostetin mietintöä. Me emme halua pelkästään antibiootin käytön valvontaa eläinlääkinnässä, vaan haluamme myös antibioottien vähentämistä, koska muuten tuotamme ainoastaan lukuja, mutta emme saa mitään vaikutuksia, joten antibiootin käytön vähentäminen pitäisi löytyä tästä mietinnöstä ja pyytäisin, että sitä veisitte eteenpäin myös neuvostossa. Kiitoksia. Thank you very much. Now... Kiitoksia. Ja nyt edustaja Grammatikaakis. Χάρηκα πολύ κύριε Πρόεδρε γιατί η σημερινή υπουργό. Olen erittäin tyytyväinen. Meillä on edessämme ministeri, joka on puhunut realistisesti ja hänellä on erittäin konkreettinen ohjelma, toisin kuin aikaisemmin kuulemamme tänään. Mutta ehkäpä hän on jättänyt mainitsematta, että viime vuosien rahoituskriisi on vaikuttanut terveysbudjettiin monessa Euroopan maassa. mikä on aiheuttanut useampia ongelmia omassa maassani. Et, et ehkä usko, mutta lääkkeiden kuollut on 2009-2015 välillä on vähentynyt 60 prosentilla. 60 prosentilla. Ei ole kysymys siitä, että aikaisemmin kulutus oli liiallista. Mutta tietysti lääkkeistä on ihan oikeasti pula. Ne johtuvat talousongelmista, mutta myös laittamasta viennistä ja hinta-arbitraasista. OECD mukaan terveysbudjetin pieneneminen. Sitä tapahtui myös Italiassa, Luxemburgissa, Espanjassa, ehkä muissakin maissa, Kreikan lisäksi. Eli Rova ministeri, voitte ohjelmasta erittäin konkreettisesti Eikö Euroopan politiikkaa kuitenkin pitäisi koordinoida? ja ottaa huomioon se, miten, tällaisia mahdollisuuksia potilaalla on käyttää ajanmukaisia terveyspalveluita. Ja löytämään ratkaisu geneeristen lääkkeiden käyttöön. Minusta se on ainoa keino parantaa Euroopan terveyspolitiikkaa. Kiitoksia ja sitten sitten edustaja Maisner. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri, kiitoksia teidän äh, puheenvuorostanne. Minulla on kommentti. Tehän äh, pohditte äh, elintarviketerveyttä ja sanoitte, että valmistuotteissa on liikaa suolaa, liikasokeria, liikaa rasvaa. Se on ihan totta. Joskus on ihan yksinkertaisia menetelmiä. Haluaisin tästä puhua, ehkä voisitte sitä edistää, että kouluissa ähm, keittotaidon tunteja pidettäisiin yhdessä esimerkiksi maanviljelijöiden, naispuolisten maanviljelijöiden kanssa, niin voitaisiin tietää, miten voitaisiin käyttää paikallisia tuotteita ja niin poispäin. Sitten lääkkeet. Pääprioriteetti on potilaiden suoja, tiedän, mutta pienille tuottajille on myös tärkeää, että ei ole liikaa byrokratiaa. Mitä te puheenjohtajavaltion aiotte tehdä, jotta saadaan aikaan tämä tasapaino neuvotteluissa? Ja sitten toinen kysymys liittyy siihen, että sanoitte, että haluatte varmistaa, että kaikki voivat saada niitä lääkkeitä, joita tarvitsevat järkevään hintaan. Nythän on niin, että meillä on yhä enemmän ihmisiä, joilla on jatkuvia terveydellisiä ongelmia. Meillä on enemmän vanhoja ihmisiä, jotka tarvitsevat enemmän lääkkeitä ja siksi on tärkeää jäsenvaltioiden kesken keskustella siitä, missä kohdin voidaan säästää lääkkeissä. Minä tiedän joitakin asioita, joita hoidetaan sairaaloissa, mutta ne voitaisiin tehdä myös muualla. Tässä voitaisiin säästää rahaa. Oletteko aikeissa ministerin kesken keskustella siitä, mistä voidaan säästää niin, että voidaan saada aikaan hoito, joka on myös maksettavissa. Kiitoksia. Thank you very much. And now Mr. Kiitos. Ja sitten edustaja Flanagan. Thank you. Kiitos mahdollisuudesta puhua. Oli kiinnostava kuunnella teitä. Huumepolitiikan globaali komissio totesi asiakirjassa, että globaali huumesota on epäonnistunut ja sillä on traagisia vaikutuksia yksilöille ja yhteiskunnille. Te olette erittäin voimakkaassa ja vaikutusvaltaisessa asemassa nyt. Että te olette maasta, joka on tehnyt kokeita. Kokeilut erilaisia lähestymistapoja ja huumeongelmiin Monet sanovat nykyään, että sota huumeita vastaan on sota ihmisiä vastaan. Mikä on teidän kokemuksenne ja asemanne pohjalta lähestymistapanne? Tuletteko jatkamaan äh, kriminalisoinnin epäonnistuneella tiellä, kun kyseessä on terveysongelma? Thank you very much, uh, Mr. Pe- Kiitoksia edustaja Peterille. <coughs> Pozdravljam Kiitoksia. Olen täällä. Kiitoksia, rouva ministeri. Kannatan holistista lähestymistapaan terveyteen ja terveyspolitiikkaan ja olen erittäin iloinen, että potilas on tämän politiikan ytimessä. Äh, olen yhtä lailla huolissani kuin te siitä, että lääkkeet ja lääkinnälliset tuotteet äh, ovat yhä kalliimpia Äh, Euroopan politiikan pääelementti pitäisi olla se, että terveydenhoidon pitäisi olla kaikkien saatavissa, mutta jotkut ihmiset eivät pysty maksamaan enää terveydenhuollosta, jos hinnat nousevat. Meidän on katsottava kansallisia terveydenhoitojärjestelmiä. Olen puhunut jo useita vuosia eurooppalaisten terveyden ohjausjaksosta. Tämä olisi tällainen vuotuinen terveyspolitiikan koordinointijakso, joka toimisi myös puitteena uudistuksille ja terveydenhuoltojärjestelmän konvergenssille. Uskon, että tällainen konvergenssi voisi alentaa hintoja. Kannatatteko kunnianhimoisempaa äh, Lissabonin sopimuksen tulkintaa, mitä tulee terveyspolitiikkaan. Ja sitten minulla olisi vielä kysymys liittyen äh, syövän torjuntaan. Mitkä ovat teidän prioriteetteenne tässä? Kaikkea hyvää puheenjohtajuuskaudelle. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Selimovic. Thank you, tervetuloa ministeri. Olen tyytyväinen, että mikrobilääkäresistenssi on agendalla ne kolme kysymystä tästä. Ensimmäinen huolimatta lupauksesta, jonka neuvosto antoi 2012, että kaikilla mailla pitäisi olla kansallinen jossa Nyt ollaan tilanteessa neljä vuotta jälkeenpäin. Vain 24 jäsenvaltioista on tällaisen ohjelman laatinut ja vielä kaikki ovat sitä täytäntöönpanneet. Miten voimme tässä teitä auttaa ja miten täytä toimia? Toinen kysymys. Yksi syyllisistä mikrobilääkäreistä ovat äh, kiinalaiset, intialaiset, mongolaiset äh, tehtaat, joissa jätteet suoraan päästään vuotamaan maaperän luontoon johtuen heikoista ympäristöstandardeista. Haluaisin kysyä teiltä, onko teillä mitään suunnitelmia tehdä tälle asialle jotakin ja mitä konkreettisesti yössä voisitte tehdä. Sitten viimeinen kysymys. Tiedän, että teidän maanne on tehnyt paljon hyvää työtä tässä kysymyksessä ja nyt kysyisin, voisitteko hiukan tarkemmin kertoa strategioista ja perusongelmista, joita teillä on ollut tämän ohjelman, ongelman käsittelyssä. Kiitos. Thank you very much. Miss Kiitoksia, edustaja Groste. Kiitoksia puheenvuorosta. Esittelitte tärkeän kiinnostavan ohjelman. Tuemme teitä. Täytyy kuitenkin pitää huolta, että kaikki, mitä aikaisemmat puheenjohtajamaat toteutuvat parhaalla tavalla, esimerkiksi rajat ylittävät terveydenhuolto, joka on väärin lainsäädännöksi muutettu monessa valtiossa sitä väärin sovelletaan, niin se tarjoaa niitä palveluita, pitäisi tarjota, niin että kaikki saisivat sama, samaa, samanlaatuista hoitoa. Sitten sairauksen ehkäisy, rokottaminen. Tiedämme, että rokotusaste on tietyissä EU-jäsenmaissa vähentynyt, mutta kuitenkin rokottaminen on osa hyvää sairauksen ehkäisyä. Pyrittekö rohkaisemaan jäsenvaltiota edistämään asioita sen sijaan, että ne, ja ne järjestäisivät konferensseja, tekisivät tutkimuksia ilman tuloksia. Sitten lasten lääkkeet. Olemme pitkään halunneet, että komissio korjaisi lasten lääkitystä koskevaa lainsäädäntöä, tässä oli tehokkaampi ja ottaisi Euroopan sairaaloita ja lasten sairauksen professoreita, mutta komissio vaan hituroi. Eikö tätä voisi vähän vauhdittaa? Kiitoksia. Kysymykset olivat tässä ja nyt teillä on puheenvuoro vastauksia varten. Dank u wel. Kiitoksia. Täällä kysyttiin, miten hoidamme, miten voimme toteuttaa terveellisempiä äh, ravintovalintoja, miten niistä tehdään helpompia valintoja ihmisille, miten tämä käytännössä kaikki toi, toteutetaan. Me aiomme järjestää tästä konferenssin, jossa kaikki sidosryhmät ovat läsnä ja laadimme edistys, edistymissuunnitelman tästä. Siksi on erittäin tärkeää, että innovaatiot, joita näkyy Alankomaista, mutta myös muista maista, näitä innovaatioita levitetään niiden käyttöä, näin voidaan parantaa laatua, koska loppujen lopuksi meillä kaikilla on sama ongelma, liikaa suolaa, liikalihavuutta, joka vaikuttaa terveyteemme. Ja on valtavasti tuoteinnovaatiointia, joten tässä tarvitaan myös pidempi aika toimia. Pitää varmistaa, että yleis, suur, ihmisten makuja muutetaan, että pikkuhiljaa ihmiset äh, tottuvat syömään terveellisemmin ja vähän, vähän suolaisemmin. Teemme yhteistyötä monien maiden kanssa, miten yksillä ainoilla sisämarkkinoilla, kun on äh, elintarvikekauppa, kauppaa niin, että on eri maalaisia tuotteita. Niitä kaikkia tuotteita pitäisi pystyä parantamaan, ovat mistä maasta tahansa, tahais, ta, mistä maasta tahansa peräisin. Sitten lääkkeistä. Miten nyt aion toimia niin, että jäsenvaltiot käyvät luottamuksellisten, luottamuksellisten neuvoja, miten kokoamme näitä tietoja yhteen ja miten saamme tähän konkreettia. On aivan selvää, että kun luottamuksellisia neuvotteluja käy, hinnoista lääkkeiden parissa, niin sehän on ihan käytäntö. Me kaikki tiedämme terveysministerinä, että tällaisia neuvotteluita on. Minusta on tärkeää, että Euroopassa yhdessä toteamme ja keskustelemme keskenämme, mikä on potilaidemme etu tässä asiassa, minkä takia me kaikki haluamme tällaista turvalausekkeita. Miksi ei ole niin, että kun, jos tällaisia lausekkeita ei allekirjoitakaan, niin rehellisesti kyllä tiedämme, teollisuus tietää, mitä eri maat mistäkin maksavat. On erittäin tärkeää, että tämä keskustelu alkaa, eikä e- ja sen takia juuri, että olen sitä mieltä, että lääkkeitä tulee markkinoille ja on paljon juuri valmisteilla. Ja tämä vaikutus on niin suuri terveyssektorille ja lisäarvo myös, että tästä tuleekin nyt sellainen kysymys, voisimmeko antaa nämä lääkkeet kaikkien potilaiden käyttöön, kyllä vai ei. Ja sitten vastauksen mukaisesti toimitaan. Ja tiedän, että on monia maita, joissa sanotaan, että tämä on toisellisuusperiaatteen alaista toimintaa meidän asiamme. Joten tätä emme halua valita. Meidän pitäisi sitten tehdä yhteistyötä niiden maiden kanssa, jotka haluavat harjoittaa yhteistyötä ja miten voidaan yhdessä vaihtaa tietoa, miten voidaan yhdessä löytää uusia yritysmalleja, bisnesmalleja ja kehittää niitä, jossa saadaan erityyppistä hintamäärittelyä aikaan. Ja lisäarvo on vaikea määritellä monen lääkkeiden kohdalla, koska on yhä pienempiä potilasryhmiä esimerkiksi, ja siksi haluamme joustavampaa markkinoille pääsyä. Ja kun ajatellaan lainsäädäntöä ja kaikkea tätä raskautta, niin sitten usein emme teemme vetoimme näiden suurten potilasryhmien puolesta, mutta emme pienemmän ryhmien puolesta, joten tässä pitää parantaa toimintaa, kerätä paremmin yhdessä tietoja ja miettiä, miten tässä toimitaan niin, että mutta lääkeet, lääkeet, jotka ovat nyt valmisteilla, niillä tulee olemaan valtava vaikutus. Kyse on monenlaisesta lisäarvosta. Siksi onkin sitä tärkeämpää on, että kun että lääkkeitä ei saada kaikkien käyttöön. Siksi on tärkeää, että yhdessä mietimme, miten täällä Euroopassa voidaan asiat järjestää paremmin. Emme me turhaan ole tämä unionikaan luoneet. Me haluamme, että kansanterveys, terveys, terveydenhoito monin aspektein on rajat ylittävää toimintaa. Tai siihen on tällaisia aspekteja. Esimerkiksi mikrobilääkiresistenssi yrittää myös rajat, joten tämän tyyppisiä aiheita jotka ovat yhteisen mukaisia, niin silloin EU pitää yhdessä toimia. Ja sitten antibioottien käytöstä maataloudessa. Joissakin maissa tällä lisätään kasvua, sen tiedämme. Minä todellakin haluaisin, että ei vain täällä Euroopassa, vaan myös kansainvälistä lopetettaisiin tällainen toiminta. Me Tämä koskee meitä kaikkia, tämä Global Health Security Agenda, sitä me keskustelemme juuri näiden maiden kanssa, jotka kuuluvat tähän, missä antibiootteja käytetään kasvun edistämiseksi ja ja pitää ottaa esille, ei vain Alankomainen kokemus, tuolla myös Tanskan ja monen muiden Euroopan maiden kokemukset. Niin toisaalta voimme vähentää antibioottien käyttöä eläinlääketieteen alalla ja osoittaa, että se ei vaikuta mitenkään liiketoimintaamme, vientiimme pelaa eikä kärsi tästä, vaikkakin muu, muutamassa vuodessa Alankomassa olemme vähentäneet käyttöä 60 prosentilla, mitä tulee antibioottien käyttöön karjan kasvatuksessa. Sitten hormonihäiritsejä sähköistä. On tosiaan tärkeää, että asiassa edistytään, mitä tulee määritelmiin. Kollega Dijksma puhui tästä jo aamulla. Lista lääketieteellisestä määritelmistä 2013, jota on silloin että se pitää saada aikaan. Ja sekä parlamentin että neuvoston täytyy, tai niin kuin ne ovat tehneetkin, ovat vaatineet komissa toimintaan. Tuomioistuin antoi päätöksensä öö, Ruotsin aloitteesta ja komissio ei ole tarpeeksi tehnyt täyttänyt velvoitteitaan. Siksi komissio aikoo nyt täyttää velvollisuutensa ja me odotamme, että komissio tämän vuoden puolessa välissä esittää ohjelmansa ja, ja mitä no, nopeammin voidaan toimia, niin sen parempia ne pitääkin toimia. Siksi komission pitää olla tarmokas ja ehdottaa neuvotteluita ja tulen kehottamaan neuvosta toimimaan samoin. Kiitän tästä. Sitten kloonauksesta, klooneista. Erittäin herkkä kysymys, kloonaus. Se ei nyt suoraan kuulu terveysministerin alaisuuteen, vaan maatalousministerin vastuulle tämä kuuluu neuvostossa on käsitelty eri aspekteja, jotka liittyvät tähän ehdotukseen. Esimerkiksi ja myös Euroopan parlamentin toive laajentaa sovellusalaa koskemaan myös klonattujen eläinten jälkeläisiä. Tässä mielessä, kun identifioidaan tunnistetaan näitä kulunettuja eläimiä ja niiden jälkeläisiä koko eläintarvikeketjussa. Se on tärkeä teema ja komissio lyhyellä aikavälillä laatimaan tutkimuksen, joka liittyy minkälaisia mahdollisuuksia on merkitä lihaa, tuoretta lihaa, jos liha on peräisin kloonattujen eläinten jälkeläisistä. Sitten kun tämä kertomus on julkaistu, niin me päätämme, mitä me vielä omalla kaudellamme ottaa esiin neuvoston kokouksissa. Sitten TISA, palvelukauppa. wil uh, aangeven na, uh, in uh, reactie op de op... Täällä Aira Eichhout vetosi siihen, että lääkkeisiin, että ei se pitäisi hukata aikaa ja onkin kiireellistä että toimia asiassa ja meidän juuri tämän takia pitää laatia tämä tiukka ohjelma, jotta keräämme voimia lääkkeiden lääkeyhteistyölle. Kyse on myös tällaista monopolilääkkeistä, joilla ei ole mitään vaihtoehtoa. Jos ei ole hinta-avoimuutta ja hinnan määrittely, jota nyt näemme tapahtuvan, ei juurikaan liity tutkimukseen kehitykseen ja tässä tavalla raho, raho, rahoitetaan tätä lisäarvoa. Ja siksi onkin niin, että meille tämä on tärkeä prioriteettikysymys. On myös tärkeää, että Euroopan tasolla vaihdetaan kunnolla terveysjärjestelmäindikaattoreitamme ja niitä indikaattoreita, jotka meillä ovat tärkeitä lääkkeiden kannalta. Meillä on paljon tutkimusta, jota voimme toisiamme, toisiamme todellakin auttaa, kun vaihdetaan tätä tietoa ja miten tätä kautta voimme parantaa terveydenhoitoa. Ja voimme myös määritellä, mitä kenenkin tai mitä potilaan pitäisi saada käyttöönsä, minkälaisia lääkkeitä. On myös tärkeää vaihtaa kokemuksia siitä, miten voidaan säästää, kun hinnoitellaan innoitaisia lääkkeitä. Euroopassa on toimittu hyvin, mutta usein nämä lääkkeet ovat automaattisesti kalliimpia. Se on tällainen e- elämän fakta, enkä nyt mitään sitä vastaa, mutta joku suhde pitäisi kuitenkin li- liittyä tähän lisäarvoon ja siihen, mitä tämä tutkimus on maksanut. Siksi me yritämme järjestää kestävämmän rahoituksen terveydenhoitojärjestelmiimme. Tätä kautta voidaan ehkä saada säästöjä. Sitten antibioottiresistenssistä on todella tärkeää, että me puhu vain toimintasuunnitelmista, vaan toiseksi 24 maalla on nämä toimintasuunnitelmat, tämä tarkoittaa sitä, että neljä eivät vielä ole tätä velvoitetaan täyttänyt. Ja vielä tärkeämpää kyse ei ole vain paperiversiosta, vaan pitää myös ryhtyä käytännön toimiin. Ja tosiaan on tärkeää, ja haluaisin kannustaa kaikkia osallistumaan tähän vertaus, vertausarviointiin. Näin voimme auttaa toisen. Voimme nähdä, missä näitä esteitä on, miten muut ovat ongelmat ratkaiset, miten me voimme parantaa järjestelmämme. Eihän kyse ole siitä, että kontrolloimme toisiamme tai kilpailemme vaan, vaan parannamme vaan toimintaa. Ja vertaisarvioinnin kautta tässä voidaan edistyä huomattavasti EU:ssa. Voorzitter, ten aanzien van de vragen. Sitten minulle tuli, tehtiin kysymys TISA-neuvotteluista. Nyt en pysty ottamaan kantaa siihen, miten näitä palveluita määritellään. Kollegani, ne kollegani, jotka ovat vastuussa näistä kysymyksistä, voivat kyllä niin tehdä. Ja komissiosta paitsi johtaa tämän asian käsittelyä. puheenjohtaja, nyt taisin vasta kysymyksiin. Thank you very much for your answer. Kiitoksia oikein paljon näistä vastauksista ja haluamme kiittää kumpakin tilaista ministeriä mahdollisuudesta kuunnella tänään Alankomaan puheenjohtajuuskauden prioriteetteja, e, mutta myös sitä, että vastasitte niin kysymyksiin, joita kollegat teille esittelivät. Kiitän vielä kerran ministeriä ja koska meillä ei ole muuta asiaa esityslistallamme, voimme varmaan päättää kokouksemme tähän. Ja haluan vain muistuttaa siitä, että seuraava kokous on 21. tammikuuta Strasbourgissa. Se on ylimääräinen kokous ja tavanomainen kokous järjestetään 17.–18. helmikuuta täällä Brysselissä. Kiitoksia oikein paljon ja hyvää lounastaukoa.